Dear colleagues, I think we, we, we must not wait longer because... Hyvät kollegat, nyt täytyy aloittaa, koska on täysi esityslista, joten ne, jotka ovat paikalla vielä, menettävät mahdollisuuden saada kuulla tärkeitä tietoja. Sitten koordinaattoreiden päätökset. Olemme alkoineet mietintöjä ja lausuntoja. Lakisäätävät mietinnöt, tekniset mietinnöt menivät puheenjohtajalle ja muut tekniset mietinnöt liittyen tähän vuosittaisiin valmisteveroihin menivät kuelle. Lakia säätävät mietinnöt, niistä haluaisin sanoa, että kuella on myös, tai kue on pyytänyt lakia säätävää mietintöä yhteisestä kalastuspolitiikasta. Aldelle meni mietintö tai lausuntomietinnöstä EUn biodiversiteettistrategiasta, kuudes ympäristön toimintaohjelma SID-ryhmälle, sitten alueellisten lentokenttien tulevaisuus ALDE, 2010 vastuuvapaus EPP ja päätös on tehty myös siitä, että olisi kolme aloitemietintöä. Yksi EPPltä eu strategiasta Atlantin alueelle, paikallinen kehitys, kohes, jotta tavoitteet saadaan sitä saavutettua. SID-ryhmä SID-ryhmä oli myös kolmas, jonka nimeä Turkki ei nyt kuulla. Sitten delegaatiosta on myöskin keskusteltu ensi vuonna 2012. Mennään Ranskan ja Espanjan rajalle Kypron, Kypros ja sitten Kööpenhamina Tanskan puheenjohtajakauden puitteissa julkisista kuulemista keskusteltiin myös, ja kolme suurta julkista kuulemista, niistä on sovittu lainsäädäntöpaketista, sitten toiseksi 2020-strategia ja kohesiopolitiikka, ja kolmanneksi kohesiopolitiikan tukeminen PK-yrityksille. Sovittiin myös, että seuraava kokous kansallisten parlamenttien kanssa ensi vuonna on myös lokakuussa, kuten tänäänkin ei ole vielä ihan tarkasti tiedossa, että mitkä yksityiskohtaisesti ovat teemat, mutta ne liittyvät lainsäädäntöprosesseihin, koska me toivottavasti lähestytään silloin äh, neuvotteluja ja äh, monivuotisista rahoituspuitteista, joten se on varmasti paras hetki arvioida sitä, että missä parlamenttien kanssa, kansallisten parlamenttien kanssa sitä, että missä ollaan siinä vaiheessa. Ja sovittiin, että jatketaan tulevan työryhmän työtä tulevasta kohesiopolitiikasta ja sen tulevaisuudesta. Ei ole säännöllisiä kokouksia kuin nyt komission kanssa keskustellaksemme kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Meillä se on ad hoc perusteella silloin, kun kokouksia tarvitaan jos niitä tarvitaan laajemmalti kuin sääntelypaketin neuvottelijoille, niin pidämme tämän rakenteen yllä. Päätettiin myös, että seuraavan, seuraavaan koordinaattorin kokoukseen lokakuun lopussa sihteeristö valmistelee ehdotuksen siitä, miten pisteet jaetaan nyt sitten toiselle kaudelle lainsäädäntötyössä. take the floor at the end of the presentations. Uh, so I would like now to move to the... Jota nyt haluaisin siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on EUn makroaluestrategioiden kehitys, nykyiset käytännöt ja tulevaisuuden näkymät. Erityishuomio Välimeren alueeseen. Esittelijä on François Alfonsi ja meillä on myös vierailevia puhujia, joista haluaisin aloittaa. Meillä on puheenjohtajamaasta maasta Rova Henrika Moschitska Dendis, joka on Euroopan asioiden osaston varajohtaja Puolan ulkoministeriöstä. Ja sitten herra Belardi, Markkivin alueelta Italiasta, joka on asiantuntija ja on näiden asioiden esittelijä myöskin. Haluan, että Henrika Moschitska Dendis aloittaa alustukset ja ymmärrän, että kyseessä on tietoa siitä, mitä Itämeren strategiassa on meneillään, joka on meille eräänlainen roolimalli tässä osassa ole politiikkaa, joten Rova Moschitska, teillä on puheenvuoro. Madam Chair, thank you very much. First of all, uh, welcome. Puheenjohtaja, kiitoksia ja huomenta. On hienoa olla täällä. Ja kertoa näistä tästä keskustelusta. Uh, uh, Puheenjohtajavaltion kannalta tämä on tärkeä aihe, sillä Itämeren strategia ensimmäisenä aiheeseen liittyvänä on erittäin tärkeänä asiana neuvostossa käsittelyssä ja tehän tiedätte, että täytäntöönpano on ollut käytössä kaksi vuotta ja me tarkastelemme paraikaa sitä, mitä me olemme tämän kahden vuoden aikana olemme oppineet tästä strategiasta ja mitkä ovat parantamisen tarpeet. Tulette näkemään, että tulen jakamaan alustukseni kolmeen osa-alueeseen. Ensinnäkin strategian faktoista muutama sana, sitten tämä Puolan lähestymistapa ja lisäksi vielä muutama sananen tästä perusolettamuksesta – tähän tarkasteluvaiheeseen liittyen ja neuvoston päätelmiin liittyen, joita paraikaa siis valmistellaan. Joten lähdetäänpäs liikkeelle näistä perusfaktoista. Te varmaankin tiedätte, että strategiaa luotiin juuri täällä parlamentissa, joten siksipä olenkin erittäin iloinen voidessani olla täällä, sillä Itämeren strategia lähti liikkeelle siis vuonna 2006 täältä Euroopan parlamentista ja Ruotsi puheenjohtajavaltion ominaisuudessa vuonna 2009 muodollisesti hyväksyi tämän strategian komission tiedonannon pohjalta. Tiedätte varmaan myös sen, että strategia alettiin panemaan täytäntöön sillä ajatuksella, että että kaksi vuotta myöhemmin tehtäisiin tarkastus tähän strategiaan, eli nyt Puolan PJ-kauden aikana vuonna 2011. Saanen korostaa sitä, mitä me teemme tällä hetkellä. Kyse on tarkastelusta, ei arvioinnista. Makroalueellisten strategioiden arviointi, kyse on kahdesta strategiasta, Baltian alueen ja Tonavan alueen strategian arviointi toteutetaan kahden vuoden päästä vuonna 2013. Tämä SBSR on ensimmäinen kattava strategia, joka kattaa monet politiikan alat, kuten kohesiopolitiikan, maatalouspolitiikan, infrastruktuuripolitiikan ja kuljetuksen. Tämä keskittyy lähinnä makroalueisiin ja tässä toimimme neljän pilarin pohjalta, niin kuin kohta tulette näkemään. Ensimmäinen liittyy ympäristöön, toinen hyvinvointiin, kolmas houkuttelevuuteen ja alueen liikenneyhteyksiin ja neljäs on turvallisuusaspekti ja meillä on näiden alapuolella 15 prioriteettialaa joiden täytännöstä jäsenvaltiot vastaavat. Puolassa meillä on kaksi prioriteettialuetta hoidettavanamme. Siis kaksi prioriteettikoordinaattoria ykkösprioriteettialuetta varten, joka liittyy ympäristöön ja Itämeren veden laatuun – ja vierasaineisiin, joiden määrää pitäisi vähentää lyhyellä aikavälillä. Ja toinen prioriteettiala on ala numero seitsemän, ja se liittyy tutkimukseen ja innovaatioon. Me teemme kahden muun jäsenvaltion kanssa yhteistyötä. Ykkösalalla teemme yhteistyötä Suomen kanssa ja seit, alan numero seitsemän osalta teemme yhteistyötä Ruotsin kanssa. Meillä on noin 80 hanketta vireillä ja niitä pannaan paraikaa täytäntöön, mutta ne ovat nyt jo ihan päättymäisillään ja me olemme juuri valmistelemassa näihin lippulavahankkeisiin perustuvia strategioita. Kuten sanottu, neuvoston päätöksen mukaisesti kahden vuoden päästä oli tehtävä arviotilanteesta ja me saimme komissiolta tietoa. 22. kesäkuuta komissio julkaisi kattavan aluekertomuksen puheenjohtajavaltion kannalta tämä komission kertomus loi pohjan tälle neuvoston työskentelyn aloittamiselle. Muutama sananen tästä komission kertomuksesta. Haluaisin kiinnittää huomiota näihin faktoihin. Palaan kohta siihen, että miten me olemme valmistelleet tätä tarkastelua ja tulette havaitsemaan, että komission selvitystulokset, jotka löytyvät kertomuksesta, ovat pitkälti samansuuntaisia kuin mitä puheenjohtajavaltio Puola on omassa valmistelutyössään saanut selville BSR liittyen. Komission mukaan strategian keskeisimpänä saavutuksena ovat ensinnäkin nämä uudet projektit, jotka ovat syntyneet. Lisäksi olemme saaneet uutta pontta olemassa oleviin projekteihin. Tehän tiedätte, että jo ennen strategian voimaan astumista, niin BSR-alue perustui lähinnä alueelliseen yhteistyöhön. Kansainväliset, kansalliset ja alueelliset toimijat tekivät jo valmiiksi yhteistyötä, joten tämä yhteistyön malli oli jo juurtunut alueelle. Kaksi vuotta on kulunut ja me olemme havainneet, että alueella on edelleenkin potentiaalia tarjottavanaan. Sitä ei ole käytetty täysimääräisesti hyväksi. Eli kyllä tässä työmaata vielä riittää. Lisäksi strategian myötä olemme luoneet uusia verkostoja ja kehittäneet olemassa olevia verkostoja. Parantaa, me olemme myöskin pystyneet parantamaan politiikkaa ja johdonmukaisuutta toiminnassa. Ja me olemme myöskin pystyneet paremmin kohdistamaan olemassa olevat varat ja löytämään uusia rahoituslähteitä. Ja vielä lisäksi olemme aloittaneet yhteistyön muidenkin kuin EUn jäsenvaltioiden kanssa, erityisesti Venäjän kanssa. Ja yhteistyötä teemme myöskin kansainvälisten monikansallisten järjestöjen kanssa, kuten esimerkiksi Helkomin kanssa. No mitä tulee näihin uusiin projekteihin, niin nämä keskeisimmät näkyvät tässä. En halua kertoa niistä sen enempää, mutta sen verran, että viimeisen kahden vuoden aikana strategian synnyttämisestä lähtien – olemme saaneet aikaisemmin tämmöinen Baltic Deal-järjestelmän. Maanviljelijöitä silmällä pidän sitten Clean Ship-projekti alusten päästöjen vähentämiseksi, sitten LNG Feasibility Study. Tämä on erittäin mielenkiintoinen projekti, jonka kautta innova, innovointikapasiteettia voidaan lisätä klustereita luomalla ja pk-yritysten verkostoja tiivistämällä. Ja sitten Scanbalt Healthport ja Baltic Transport Outlook ovat erittäin mielenkiintoisia projekteja. Komissio omassa kertomuksessaan esittää lukuisia suosituksia, jotka näkyvät tässä. Sanottakoon heti alkuun, että jotta tämä SBSR menestyisi, niin on tärkeää pitää yllä tätä poliittista pontta ja saada laaja-alaista poliittista tukea tälle toiminnalle. Tarkoitan tällä sitä, että nämä selvityksemme tästä valmisteluvaiheesta, joihin palaan ihan hetken kuluus, kuluttua, niin käy, tulee käymään ilmi, että monet alueen toimijat ovat ottaneet näitä kysymyksiä esille. Lisäksi komission mukaan tarvitaan tiivimpää sitoutumista, kehittää uusia tavoitteita ja kehittää myöskin toimivia arviointiprosesseja. Me olemme kuluneen kahden vuoden aikana havainneet, että tämä on yksi keskeisimmistä asioista. Alkuun emme ottaneet käyttöön tällaisia tavoitteita ja evaluaatioprosesseja ja siitäpä syystä emme pystyneetkään arvioimaan tätä toimintaa ja nyt olemme pyrkineet poistamaan nämä puutteet ja eräs työryhmä on paneutunut juuri näihin kysymyksiin. Lisäksi tarkoituksena on parantaa myöskin viestintää sekä järjestelmän sisällä että sen ulkopuolelle, eli Eli suuren yleisön suuntaan viestintä on tarkoituksena parantaa, mutta Euroopan unionin sisällä tie, jäsenvaltioiden, komission yksiköiden ja myöskin jäsenvaltioiden välillä viestintä on tarkoituksena parantaa. Tärkeänä osana on myöskin rahoitus ja tekninen tuki, joka on keskeinen. Sen merkitys on suuri, erityis näiden prioriteettialueiden koordinaattoreiden työtä silmällä pitäen. Ja sitten vielä muutama huomio tästä arviointiprosessista. Kun Puola valmistautui ottamaan vastaan puheenjohtaja mm, tehtävän, niin tiesimme, että SBR, SR tulisi olemaan tärkeänä toimintaohjelmassamme ja oli tästä syystä juuri tärkeää tehdä poliittisella tasolla konsultaatiot kierroksia hyvissä ajoin. Me aloitimme tämän konsultaatiotyön jo huhtikuussa. Silloin keskustelimme kansallisella tasolla eri toimijoiden kanssa – prioriteettialueen koordinaattoreiden ja lippulavahankkeiden johtajien ja ministeriöiden johtajien kanssa keskustelimme näistä keskeisimmistä kysymyksistä, jotka liittyvät SPSRään. Meillähän tästä, tästä strategiasta vastaa ulkoasian ministeriö, joten voidaan sanoa, että meiltä ei löydy vielä tätä kokemusta käytännön täytäntöönpanosta ja me olemme pyrkineet valmistautumaan tähän vaiheeseen mahdollisimman hyvin. Lisäksi olemme keskustelleet myöskin EUn jäsenvaltioiden kanssa juuri Itämeren alueen EU-jäsenvaltioiden ja muidenkin kanssa ja muidenkin keskeisten kolmansien valtioiden ka- toimijoiden kanssa, kuten Norjan ja Islannin kanssa. Nämä olivat meidän kannaltamme erittäin tärkeitä keskusteluja. Tämän lisäksi keskustelimme myöskin eurooppalaisten toimielinten kanssa, kuten myöskin parlamentin kanssa. Keskustelin myöskin parlamentin Itämeren asioista vastaavan valiokunnan kanssa ja alueiden komitean edustajien kanssa olemme keskustelleet asioista ja myöskin tällaisten alueellisten foorumeiden edustajien kanssa olemme käyneet keskusteluja. Ja nämä konsultaatiot ovat, kuten tästä käy ilmi, osoittaneet, että sanoma on oikeastaan suht lailla sama kuin mitä komissio omassa kesäkuun 21. päivän julkaistussa kertomuksessa sanoo. Eli, eli keskeisimmät toimijoiden esille ottamat kysymykset liittyvät käytännön tason strategian toimintaan. Eli että poliittista tukea pitäisi lisätä kaikilla tasoilla ja korostettakoon täl, tässä yhteydessä, että kaikilla tasoilla. En tarkoita vain ainoastaan EU- ja kansallista tasoa, vaan myöskin alue- ja paikallistasoa. Lisäksi on vahvistettava keskeisten toimijoiden roolia ja selkeytettävää tehtävän jakoa, eli sitä, miten työ toteutetaan. Nyt meidän tarkoituksena on määritellä paremmin se, että ketkä vastaavat näistä prioriteeteista ja lippulava-hankkeista. Sitten jo mainittu tavoitteen asittelu ja indikaattorit, varojen parempi kohdentaminen, erityisesti nyt kun valmistelemme tulevaa monivuotista rahoituskehystä, niin nyt ensimmäistä kertaa voimme ottaa huomioon myöskin tämän makrotaloudellisen strategian. Ja se pitäisi huomioida myöskin rahoitusta suunniteltaessa ja ohjelmia suunniteltaessa. Tämän lisäksi on vielä tarkoituksena parantaa viestintäjärjestelmiä ja politiikan näkyvyyttä ja saada aikaiseksi integroidumpi lähestymistapa. Kuluneen kahden vuoden aikana olemme havainneet, että tämä strategia on perustunut oikeastaan kohesiopolitiikan välineisiin ja me haluamme nyt laajentaa tätä lähestymistapaa siten, että mukana olisivat myöskin sellaiset henkilöt, jotka vastaavat kuljetuksesta, energiasta, infrastruktuurista, innovoinnista, tutkimuksesta ja muista vastaavista aloista. Synergian merkitys makroalueellisten strategioiden välillä ja muiden Itämeren alueen yhteistyövälineiden välillä on tärkeä, sillä te tiedät, että meillä on CBSS, neuvosto, Helcom ja muut – joiden merkitys on keskeinen ja me haluamme, että tarkastelun vaiheessa otetaan huomioon myöskin nämä olemassa olevat verkostot ja pyrkiä sitä kautta varmistamaan tehokkaampaa yhteistyötä ja poistamaan päällekkäisyyttä. Ja nyt kun puhun synergiasta, niin tällä tarkoitan varsinkin itse makroalueellisia strategioita. Te varmaankin tiedätte, että meillä on kaksi strategiaa. Yksi liittyy Itämereen, mutta toiselta meillä on myöskin Tonavan alueen strategia. Ja meidän täytyy saada aikaiseksi näiden strategioiden välistä synergiaa. Meidän tulee siis panostaa enemmänkin käytännön kokemusten vaihteluun ja niin poispäin. Kuten sanoin, niin alkuun tämä uudelleen tarkastelu perustuu sisällä tapahtuvaan työskentelyyn. Me olemme ottaneet uudestaan käyttöön tämän niin sanotun puheenjohtajiston ystävät-ryhmän, joka luonnostelee neuvoston päätelmiä, jotka olisivat käytännön suosituksia politiikan parantamiseksi ja strategian kehittämiseksi. Tämä ryhmä aloitti työnsä uudelleen heinäkuussa ja se työskentelee marraskuuhun asti. Sitten nämä suositukset menevät Koreperiin käsiteltäväksi ja sitten marraskuisessa neuvoston kokouksessa nämä päätelmät todennäköisesti hyväksytään. Ja puheenjohtajavaltio tekee tiivistä yhteistyötä komission kanssa ja kuluvan vuoden aikana tulemme BDFn liittyen järjestämään EUn Itämeri-strategiaa konferenssin Gdanskissa lokakuussa 2011. 24-26.10. tämä toinen vuosittainen foorumi järjestetään. Ja näillä sanoilla haluan teidät myöskin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi. Tämä on avoinna kaikille niille, jotka päivittäin työskentelevät tämän Itämeren strategian kanssa. Ja tätä foorumia on tarkoituksena käyttää keskustelufoorumina, ja jonka kautta saadaan käytännön parannusehdotuksia strategialle aikaiseksi. Ja toivottavasti myöhemmässä vaiheessa meillä olisi myöskin käytännön suosituksia, myöskin neuvoston päätelmissä, josta kehittyisi taas uudistettu Itämeri-strategia, jonka sitten komissio julkaisee toivottavasti Tanskan PI-kauden aikana 2012. Eli voidaan puhua Tanskan kohdalla uudesta Itämeren puheenjohtajan valtiosta kiittäisin teitä mielenkiinnostanne ja mikäli teillä on kysymyksiä, niin pyrin niihin mielelläni vastaamaan. Kiitoksia. Very much for, for this both but also... Kiitoksia hyvin kattavasta esityksestä, mutta jossa otettiin esille myös strategisesti tärkeitä asioita. Ja nyt haluaisin pyytää, että herra Bellardi puhuu Adrian ja Joonian meren aloitteesta. Ja sitten esittelijä ja varjoesittelijä te keskustelu. Teillä on puheenvuoro. Il presidente della regione Oman alueeni puheenjohtaja haluaa kiittää tästä kutsusta. Hän joutui jäämään Roomaan allekirjoittamaan Markian alueen sopimuksia Brasilian kanssa. Myöskin haluaisin kiittää Alfonsia ja valiokunnan puheenjohtaja Hybneriä siitä, että saimme kutsun tänne kertomaan Adrian meren aloitteesta. Täällä puhuttiin Itämerestä ja yhteistyöstä eri maiden välillä. Ja myöskin Adrian ja Joonian merellä olisi hyvä ja myöskin tarpeellista miettiä eurooppalaista strategiaa, jolla voitaisiin ottaa esiin erilaisia hankkeita, ja me voisimme sopeuttaa välineitä, joita meillä on, eri alueiden erityispiirteisiin, ja tavoitteena olisi vahvistaa kohesiopolitiikkaa Euroopan unionissa. Kyse on järjestelmästä, joka liittyy historiallisiin, taloudellisiin, kulttuurillisiin sopimuksiin, ja viime aikoina on ollut tärkeitä integraatiohankkeita, kuten Adrian ja Jonianmeren aloite, Adrian Jonianmeren kaupunkien foorumi, kauppakamarien foorumi, yliopistoverkosto ja Adrianmeren euroverkosto. Ja on muitakin verkostoja, jotka edustavat kulttuurin eri muotoja, eli museoita, teattereita, musiikkihalleja, koulutusta ja ympäristökysymyksiä. Adrian Joonenmeren aloite syntyi vuonna 2000, sen jälkeen kun oli hallitusten välinen kehityskonferenssi, ja siellä mukana olivat Euroopan unioni, Albania, Bosnia Herzegovina, Kroatia, Kreikka, Italia ja Slovenia. Kuusi jäsentä tuli lisää 2002, esimerkiksi Serbia ja Montenegro. Ja Ankonassa on päämaja ja vuodesta 2011 lähtien puheenjohtajana toimii Serbia. Tavoitteena on edistää Adrian ja Joniameren alueen yhteistyötä pk-yrityksissä, matkailun, kulttuurin ja yliopistojen välisessä yhteistyössä ja myöskin meri- ja ympäristöasioissa. Nämä ovat tärkeitä aloja, kun ajatellaan EUn makroalueellista strategiaa Adrian Joonian meren alueella. Siellähän on tehtävänä edistää yhteistyötä kahdeksan jäsenvaltion välillä. Täytyy muistaa, että vuonna 2010 kahdeksan jäsenvaltiota allekirjoittivat kolme pöytäkirjaa, jotka liittyvät PK-yrityksiin – maaseudun kehitykseen ja matkailuun. 5. toukokuuta 2010 Ankonassa ja tämän vuoden ma- toukokuussa alueiden komitea ja näiden kahdeksan maan ulkoministerit allekirjoittivat kaksi julistusta, joissa sitoudutaan muodollisesti tukemaan sitä, että EU tunnustaa makroalueellisen strategian Adrian ja Joonian meren osalta. Toinen foorumi liittyy näiden, tämän alueen kaupunkien verkostoon vuodelta 1999, ja tämä aloite tuli Italian kunnilta. Ja tässä järjestössä on yli 50 rannikkokaupunkia jotka Adrian ja meren alueelta, ja tavoitteena on kehittää talouskehitystä, ympäristö- ja kulttuurikysymyksiä Adrian ja meren rannikkokaupungeissa. Sitten on kauppakamarien foorumia vuodelta 2001 ja siellä on 37 kauppakamaria. Ja tämän järjestön alue on hyvin tärkeä strateginen alue, jos ajatellaan taloudellista näkökulmaa. Siellä on noin miljoona yritystä ja niiden liikevaihto viime vuonna oli noin 25 miljardia euroa. Ja myöskin maantieteellisesti on tärkeää. Siellä on hyvin paljon no, noudatettu eurooppalaista kohesiopolitiikkaa. Kahdeksaan jäsenvaltion on lisätty nyt yhdeksäs Makedonia. Ja tavoitteena on yhdistää pysyvästi yliopistoja ja tutkimuskeskuksia Adrian Jonianmeren alueella ja vahvistaa yhteistyötä yliopistojen välillä. Adrianmeren alue on siellä on uusi järjestö, jossa on mukana alue- ja paikallistason järjestöjä kuudesta Adrianmeren maasta. Se syntyi vuonna 2006 ja tavoitteena oli tukea Adrianmeren maita sillä aikaa, kun ne valmistautuvat Euroopan integraatioon. Ja haluttiin myöskin lisätä tämän alueen ihmisten ja instituutioiden välisiä yhteyksiä. Sitten hallituksen, hallinnon osalta moniin tavoitteisiin ei voida päästä yksittäisissä maissa, vaan niiden toteuttamiseen tarvitaan yhteistä toimintaa ja Euroopan unioni, jäsenvaltiot ja niiden alueet jakavat näitä tehtäviä ja toimintoja keskenään. Makroalueellinen strategia on innovatiivinen yhteistyön muoto, alueiden ja maiden välillä, ja yhteinen tavoite on saada aikaan tasaista ja kestävää kehitystä. Komission on ilmoittanut, että kyse on toiminnallisesta makroalueista, eli alueista, joilla on rajat ylittäviä mahdollisuuksia ja haasteita. Eli Tähän liittyy hyvin monia ulottuvuuksia, jotka liittyvät määrään ja laatuun yhteisten hankkeiden osalta, joita halutaan toteuttaa. Makroaloudellinen strategia on tärkeä väline, jotta voidaan päästä aluekohesiotavoitteisiin ja jota on tuettu Lissabonin sopimuksessa. Näin ollen makroalue, Adion Jooniameren alue ei ole mikään selkeä maantieteellinen alue, vaan se on toiminnallinen alue, jossa on alue- ja paikallistason toimijoita, ja jotka yhdessä yrittävät vastata yhteisiin haasteisiin ja ongelmiin, ja ottaen mukaan Bosnia-Herzegovina, Kroatia, Kreikka, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia ja Albania. Makroalue ei ole mikään institutionaalinen taso EUn sisällä, ja komissio on tähän kiinnittänyt erityishuomiota, vaan kyseessä on verkosto tai yhteistoiminta, jossa mukana on eurooppalaisia kansallisia alue- ja paikallistason toimijoita. Tähän liittyy erilaista politiikkaa ja erilaisia rahoitusohjelmia. Makroalueeseen eivät kuulu kaikki julkisen talouden alueet, vaan siihen liittyy tiettyjä yksilöityjä haasteita. Erityisesti Adrian Joonenmeren alue on merkittävä tekijä, kun ajatellaan Itä, Adrianin ja Joonanmeren itä- ja länsipuolisia alueita. Ja näin voidaan myöskin miettiä arvoja, jotka vuosisatoja ovat yhdistäneet idän ja lännen tällä alueella. Meidän pitää yhdistää alueita ja edistää kestävällä tavalla niiden kehitystä ja myöskin suojella meriympäristöä, rannikkoa ja maa-alueita. Adrian meren alueella on kolme jäsenvaltiota Italia ja Adrian meren alueet Kreikka ja Slovenia ja lisäksi Kroatia, joka liittyy EU-hun ensimmäinen heinäkuuta 2013, Portsi, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, jotka ovat mahdollisia ehdokasmaita, mutta Tähän liittyy myöskin yli 400 000 kilometrin, 4 kilometrin merialueet, joilla asuu hyvin paljon ihmisiä. Kun ajatellaan tätä aluetta, voi on helppo edistää yhteyksiä kansojen ja alueiden välillä yhteisellä strategialla, jolla voidaan luoda mahdollisuuksia kestävälle kehitykselle ja optimoida henkilöiden palveluiden ja tavaroiden vaihtoa. Kun ajatellaan erityispiirteitä eri jäsenvaltioissa, esimerkiksi merialueiden rannikkojen suojelua, Adian ja Joonien meren alueella voidaan keskittyä Välimeren kysymyksiin ja miettiä, millä tavalla voidaan edistää integraatiota Euroopan alueella. Ja muistuttaisin, että Euroopan unioni on kiinnostunut tästä alueesta ja se on rahoittanut energia- ja ympäristöhankkeita tällä alueella ja siellä myöskin kansallisia hankkeita liittyen Euroopan kohesiopolitiikkaan tavoitteisiin yksi ja kaksi ja myöskin eurooppalaista alueellista yhteistyötä ja erilaisia yhteistyöhankkeita, jotka ylittävät rajat esimerkiksi Italian ja Slovenian tai Italian ja Kreikan välillä. Sitten on keskieurooppalaisia hankkeita, Kaakkois-Euroopan hankkeita, Välimeren strategia ja sitten IPA, eli liittymistä valmisteleva rahoitusväline. Tämä alue on välillä unohdettu, jos ajatellaan vaikka rautatiekysymyksiä. Ja nyt on kiireellistä miettiä EUn strategiaa Adrian Jonianmeren alueen osalta. Ja meidän kannattaa integroida nämä hankkeet yhteisön tasolla, kansallisella ja paikallistasolla. Investointeja on tullut Euroopan investointipankista ja myöskin yksityisiltä tahoilta. Ja haluaisin korostaa, että tämä prosessi ei voi olla pelkästään hallitusten välinen, vaan meidän on sopeutettava institutionaalista politiikkaa ja meidän on käytettävä hyväksi Euroopan toimielinten asiantuntemusta. Vuodesta 2010 tiiviissä yhteistyössä Italian ulkoministerien kanssa ja Adrian Jonian meidän aloitteen toimijoiden kanssa tällä alueella on ryhdytty tiedotustoimiin tärkeimmistä Euroopan toimielimistä, jotta paremmin tunnettaisiin Adrian Joonianmeren alue. Maaliskuussa alueiden komitea antoi Markian alueelle aloitusehdotuksia, jotka liittyivät alueelliseen yhteistyöhön Välimeren alueella ja Adrian ja Jooniameren makroalueella. Lausunnossa puhuttiin ensimmäistä kokouksesta 4. heinäkuuta, joka oli menestys, ja sitten 11. lokakuuta, eli ihan kohta, sitten on alueiden komitean täysistunto, ja silloin tämä asia vahvistetaan lopullisesti. Tärkeä päätös, joka liittyy makroalueeseen, on tehty Euroopan neuvostossa kesäkuussa, joka päätöksissään pyysi, että jäsenvaltiot jatkaisivat työtään ja tekisivät yhteistyötä komission kanssa, kun ajatellaan tulevia makroalueita, erityisesti viitaten Adrian ja Joonielmeren aloitteeseen. Talous- ja sosiaalikomitea on myöskin tietoinen näistä ongelmista ja on päättänyt lausua, laatia lausunnon Adrian Jonjanmeren alueesta vuoden loppuun mennessä. Samaan aikaan on aktivoitu tiettyjä tiedotuskampanjoita aluepaikallistasolla ja myöskin yhteisön tasolla. Ja meillä on ollut erilaisia kokouksia, joissa on mukana ollut ulkoministeriön edustajia jäsenvaltioista, jotka ovat tällä alueella – ja siellä oli myöskin edustajia alueelta, jotka ovat kiinnostuneita tällaisesta strategiasta. Kahdeksan ulkoministeriä allekirjoittivat sopimuksen vuonna 2010-2011 ja kansallisten parlamenttien puhemieskokous tuki tätä aloitetta ja esityslistasta äänestettiin Italian alueilla – ja siellä sitoudutaan tukemaan Adrian meren makroaloitetta ja lisäksi Ankonan messuilla mukana olivat kaikki Adrian Jonianmeren alueet ja foorumit. Ja kolme workshoppia, jotka järjestettiin avoimina päivinä 2011 ja mukana on ulkoministeriöitä Italiasta, Serbiasta ja muista Adrian ja Joonianmeren maista. Ja 25. lokakuuta se järjestetään Ankoonassa. Marras-joulukuussa on seminaareja tietyillä alueilla Italiassa ja Kroatiassa. Tiedottamisen avulla halutaan vauhdittaa prosesseja komission ja neuvoston osalta – jotta strategian, strategia voidaan käynnistää vuonna 2012. Ja näin olisi mahdollista taata suurempi johdonmukaisuus tämän hankkeen ja monivuotisten rahoituskehysten välillä, ja kun mietitään yhteisiä tavoitteita ja toiminnallisia hankkeita. Tässä kohtaa on hyvä korostaa, että laajemmin katsoen EUn Adrian Joniameren strategiaa pyrkii olemaan väline, ei pelkästään tämän alueen osalta, vaan koko EUn osalta, kun ajatellaan, millä tavalla on noudatettu Euroopan strategiaa järkevän, älykkään kehityksen ja kestävän kehityksen osalta, ja kun ajatellaan vielä 2020 strategian tavoitteita. Alueen lisäarvo on myöskin se, että Eurooppa kiinnittänyt erityishuomiota Länsi-Balkanin alueeseen, ja tämä makroalue voi edistää kyseisten valtioiden liittymistä EU-hun. Ja näin ollen on mahdollista myöskin edistää alueita, jotka ovat Välimeren alueella, ja vahvistaa demokratisoitumisprosessia ja vauhdittaa eurooppalaista yhdentymistä. Meidän täytyy tukea kasvua, joka edistää kestävää kasvua, Nämä ovat avaintermejä tässä strategiassa liittyen Adrian Jonelmeren alueeseen. Strategia, jota me tuemme ehdottomasti, ja tietysti meidän täytyy tehdä päätöksiä, jotta voimme edistää talous-, sosiaali- ja kulttuuriyhdentymistä tämän alueen maiden välillä. Nämä kaksi eurooppalaista makrostrategiaa, Itämeren ja Tonavan strategiat, kuten edellinen kollega sanoi, ja myöskin Adrian Jonianmeren strategia, voivat luoda niitä yhteyksiä ja synergioita ja myöskin infrastruktuuritasolla, joista puhutaan kohdassa 18 yleisten asioiden neuvoston johtopäätöksissä huhtikuulta. Ja kuten voidaan nähdä tuolta kalvolta, näin voidaan tasoittaa eroja Etelä- ja Pohjois-Euroopan välillä. Ja näin voitaisiin vahvistaa Euroopan kakkoisosat muuhun Eurooppaan. Ja myöskin täytyy ajatella Välimeren itäisiä alueita. Adrian alueen tavoitteet määritellään kumppanien kanssa, vaikkakin on jo nyt tiettyjä painopistealueita, kuten ympäristön suojelu ja liikenneyhteyksien parantaminen, kalastus, satamoiden, satamien turvallisuus ja niin edelleen. Komissio on tehnyt tiettyjä valintoja aluekohtaisen politiikan osalta ja pidän tärkeänä sitä, että EUn politiikka ja erityisesti kohesiopolitiikka vuoden 2014 jälkeen ottaisi huomioon makroaluestrategiat ja alueellisen yhteistyön erityisesti mitä tulee yhteistyöhön rajat ylittäin, ja näin ollen alueelliset toiminnalliset hankkeet seuraavalla ohjelmointikaudella eli 2014-2020 voivat vaikuttaa näiden strategioiden toteuttamiseen. On siis tärkeää, että Euroopan parlamentti näiden julistusten pohjalta ottaa huomioon strategiset arvot liittyen EUn laajentumiskysymyksiin ja kun ajatellaan myöskin yhteistä meripolitiikkaa, aluevesiä ja liikennepolitiikkaa, parlamentin pitää tehdä poliittinen valinta, joka liittyy Adrian Jooniameren aloitteeseen. Ja haluaisin vielä ehdottaa, että mietittäisin sitä, että Euroopan parlamenttiin Brysselissä – järjestäisi vuosittaisen kokoukseen Adrian ja Jonjanmeren alueiden parlamenttien puhemiltä välillä 2012. Ja tietysti tämä täytyy hyväksyä sitten vielä tämänhetkisessä puheenjohtajavaltiossa Serbiassa. Kiitoksia ja nyt olen valmis sitten vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos. Thank you. Uh, thank you, Mr. Bellardi, very much. Kiitoksia, Hella Nyt haluaisin antaa puheenvuoron ja keskustelua varten ensin esittelijä François Alfonsi tälle oma mietinnölle. Ja sitten jos varjoesittelijät haluavat puhua, niin sitten Alfonsin jälkeen olisi heidän vuoronsa. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti haluan kiittää kahta vierastamme. He tuovat konkreettisia viestejä, jotka ovat hyvin rakentavia. Itämeren alueen uutiset ovat hyviä, koska kahden vuoden ajan on nähnyt, että nämä konkreettiset painopistealueet on määritelty, toimintaa on jo suunniteltu ja voidaan jo miet- nähdä, millaista lisäarvoa liittyy tähän strategiaan. Ja mielestäni tämä Itämeren strategia ja into, joka siihen liittyy, osoittaa myöskin, miten Eurooppa-ajatus on edennyt. Ja se on tietysti hyvin myönteistä meidän kannaltamme. Sitten tämä Välimeren alue, no sekin antaa vähän toivoa. Ja voidaan nähdä, että tällä hetkellä tämä uusi julkinen politiikka, jonka tavoitteena on kehittää taloutta alueellisesti, se on todellinen konkreettinen ponnistus ja täytyy tietysti katsoa, miten Euroopan toimielimet toimivat näissä kysymyksissä ja meidän täytyy varmistaa, että kun ajatellaan 2020 tavoitteita, nämä asiat voidaan ottaa huomioon, koska kyse on odotuksista, joita on ruohonjuuritasolla, ja sehän kantaa eurooppalaista politiikkaa. Eli meidän täytyy ottaa huomioon näiden alueiden voimakkaat odotukset. No, tällä hetkellä, kun meillä on ensimmäisiä kokemuksia, ensimmäisiä aloitteita on jo toteutettu, ja nyt täytyy sitten miettiä tämän makro- alueellisen strategian tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja meidän täytyy miettiä, miten määrittelemme makroalueellisen strategian. Ja vaikuttaa siltä, että puhutaan nyt puheenjohtajavaltio Ruotsista ja nyt Puolasta. Ja tällä välillä millaiset puitteet tai millaista muutosta on tapahtunut ja miten tämä strategia on kehittynyt. Eli meidän täytyy todellakin miettiä sitä, millä tavalla voitaisiin ottaa tämä makroalueellinen politiikka osaksi sope- soveltamamme politiikkaa. Ja tässä omaloiten mietinnössä, jonka esittelen ensimmäistä kertaa ensi kuussa, meidän täytyy todellakin löytää tiettyjä kohtia – ja keskustella sekä rajoista, joita tämänhetkisessä kokeilussa on, ja myöskin niistä kunnianhimoista, joita haluamme viedä eteenpäin. No, nämä rajat me tiedämme hyvin, makroalueelliset strategiset, mikäli ei ole strategisia puitteita yleisellä tasolla, niin sitten se on vähän sellaista näpertelyä komissiossa, aluekehityksen pääosastolla. Tiedetään, että asioihin liittyy hyvin paljon hyvää tahtoa ja vähän intoakin, mutta kuitenkaan ei sitten ole materiaalisia ja inhimillisiä resursseja, jotta tällaiset kunnianhimot todellakin muotoutuisivat todelliseksi. Eli nyt todellakin on korkea aika, koska nythän ollaan määrittelemässä 2014-2020 ohjelmointia, eli meidän täytyisi saada aikaan konkreettisia ehdotuksia ja vahvistaa näitä asioita tulevaisuutta silmällä pitäen, ja samalla meillä pitäisi olla yleisempi strategia Euroopan tasolla. No mietinnössä keskityn Välimeren alueeseen. Ja tämä on korostunut, koska tällä hetkellä Välimeren alue, no se on tietysti kriisialue Euroopan unionissa. Välimerelle lähetetään viestejä, jotka ovat hyvin hankalia sekä solidaarisuuden kannalta, koska Kreikan kiisi nyt tietysti monopolisoi keskusteluita monissa euroalueissa, Tätä solidaarisuutta kyllä on, mutta meidän täytyy lähteä myöskin tiukkoja viestejä liittyen budjettikuriin. Ja no sanotaan vaikka, että vaaditaan tiukkuutta hallituksilta, jotka näitä asioita käsittelevät. No samaan aikaan, jos haluamme, että meitä kuullaan ja että Eurooppa-ajatus käynnistyisi uudelleen voimakkaasti, meidän pitäisi lähettää myöskin rakentavia viestejä ja makroalueellinen strategia on rakentava viesti. Ja tämä viesti on tarpeen Välimeren alueen osalta, mutta se on tarpeen myöskin Välimeren eteläosien puolelta, koska nähdään, että siellä on hyvin paljon toivoa, odotuksia ja muutosta tapahtumassa. Ja meidän täytyy nyt antaa näille odotuksille puitteet, joihin kansalaiset voivat sitoutua ja voivat miettiä tulevaisuuttaan ja miettiä, millaisilla välineillä he haluavat kehittää Välimeren aluetta. No, tämä ensimmäinen keskustelu on käynnistynyt ja Välimeren alue se on valtti. Siihen liittyy Välimeren ilmasto. Sehän on kuuluisa käsite. Kun puhutaan Välimeren ilmastosta, niin olemmehan jo sanoneetkin, että kun ajatellaan esimerkiksi maataloustuotteita ja ympäristöongelmia, esimerkiksi kun ajatellaan tulipaloja. Ikävä kyllä meillä on liikakin tietoa näistä asioista. Eli Välimeren alue on valtti, kun ajatellaan historiaa ja kulttuuria. Nehän tekevät Välimeren alueesta Euroopan historian ensimmäisen alueen, jolla oli elämää. Ja tämän lisäksi on hyvin suuri alue ja suuria eroja lännen ja idän välillä. Ja kun ajatellaan vaikka Itä-Välimeren aluetta, Adrian Joonian meren aloitetta, no, ne ovat, niillä on tietysti omat erityispiirteensä ja ongelmansa. Ja uskon, että tämä aluestrategia, se on tietysti perusaloite, mutta se on myöskin asia, jota voidaan miettiä laajemmin. Ja Euroopan parlamentin on ryhdyttävä miettimään näitä asioita, komission myöskin. Onko makroalueellinen strategia mukana aluekehitysstrategiassa yleisesti Euroopan unionissa? Mielestäni jossain vaiheessa meidän täytyisi miettiä jonkinlaista tiekarttaa ja miettiä, miten tilanne kehittyy, siis ei, ei sitovia. Jokaisen pitää tällä alueella miettiä omia painopistealueitaan, mutta voisimme yrittää vähän rakennella tätä pohdintaa. Sitten toinen asia, joka on tärkeä, kun ajatellaan kuinka paljon kumppaneita on tällä alueella, meillä pitäisi olla jotain alustavia toimia, eli kun ryhdytään toimimaan näillä makroalueilla, ollaan jo määritelty suuret painopistealueet ja mietitty myöskin hallitusmuotoja, koska mikään rakenne ei voi toimia, ellei ole mietitty, miten sitä hallinnoidaan. Eli tällainen valmisteleva vaihe, meidän pitäisi ehkä miettiä näitä asioita vähän systemaattisemmin kuin tähän mennessä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kovasti. Ehkä Thomas Deutsch EPPltä ensimmäinen varjoesittelijä. Lehetőséget, tisztelt elnök kedves képviselőtársaim, Minne előtt én Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin alkuun kiittää näistä kahdesta erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta. Samalla kiitän myöskin esittelijän tekemästä työstä. Pari kuukautta tässä menee, vielä menee, kunnes asiakirja on valmis, mutta pari huomiota tähän tämänpäiväiseen aiheeseen liittyen. Mitä tulee Puolaan puheenjohtajavaltiona? Jos katsotaan, mitä puheenjohtajavaltion edustaja sanoi. hän sanoi, että Itämeren strategiaan liittyvä kertomus tulee myöskin neuvoston käsittelyyn ja että jatkossakin on tarkoituksena linkittää sekä Itämeren että Tonavan alueen strategiat toisiinsa ja tarkastella niitä uudestaan vuonna 2013. Tästäpä syystä olisikin tärkeää laatia ikään kuin kriteeriluettelo, jotta valiokuntamme ja koko parlamentti sekä neuvosto voisivat näiden kriteereiden pohjalta arvioida näitä kahta makroalueellista strategiaa. Mitä Alfonsin mietintöön tulee, niin minä uskon, että se antaa meille mahdollisuuden tarkastella makroalueellisten strategioiden tulevaisuudesta siten, että meillä olisi nämä yhteisesti sovellettavat kriteerit. Tässä ensimmäinen huomautukseni. Lisäksi todettakoon, että meidän täytyy olla hyvin tarkkana toimissamme, sillä näiden kahden strategian suhteen ollaan saatu hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta meidän ei tulisi aloittaa tästä sellaista makroalueellisen strategioiden vyöryä. Me tiesimme aikanaan, että hyviä perusteita strategioiden laatimiselle on ollut olemassa, mutta lisäksi on ollut myöskin aloitteita, jotka eivät olleet niinkään perusteltuja. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että näiden kahden strategian osalta arviointi tapahtuu yhtenäisten kriteereiden pohjalta. Mitä tulee meidän jatkotyöskentelyymme kohesiopolitiikan uudessa vaiheessa ja suunnitteluvaiheessa, me päätämme niistä periaatteista, joidenka perusteella me voimme arvioida uusia eurooppalaisia strategioita. En haluaisi, että ajautuisimme sellaisen tilanteeseen, No ehkä tässä nyt liian kärkkäästi tätä asiaa käsittelen, mutta en haluaisi, että tämä Kroatian tilanne toistuisi. Neuvotteluiden etenemisestä oli tiettyjä periaatteita olemassa, mutta neuvottelut vain venyivät venymistään ja sitten lopuksi meillä oli vain sellaisia ihan ympäripyöreitä periaatteita, käytössä mitään sanomattomia sellaisia. On tietenkin selvää, että meillä on oltava myöskin poliittista tahtoa, kun makrotaloudellista strategiaa lähdetään muovaamaan, mutta me tarvitsemme myöskin selkeän periaateluettelon, jonka pohjalta voimme sanoa, mihinkä haasteisiin meidän on vastattava, jotta uusi eurooppalai, uudella eurooppalaisella makroalueellisella strategialla olisi olemassa olon oikeutus. Kiitoksia. Ikävä sanoa, mutta täytyy puhua hyvin lyhyesti. Ei ole kovin paljon aikaa ennen äänestyksiä. Seuraavaksi SD-ryhmästä seuraava varjoesittelijä. Brevissimo. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Minäkin haluaisin kiittää näitä puhuja. Tämä osoittaa, että tämä makroalueellinen väline voi olla hyvin hyödyllinen väline, jotta päästään erinäisiin tavoitteisiin. Ja niihin kuuluu esimerkiksi se, mikä mitä eniten kiinnostaa tässä valiokunnassa, se, eli että voimme tehdä yhä tasapainoisemmaksi kehitystä kaikilla eurooppalaisilla alueilla. Eli tältä kannalta myöskin esitteli Alfonsi on toiminut hyvin. Hän on yrittänyt löytää tiettyjä vastauksia, myöskin kun ajatellaan kokemuksia, joita meillä on Itämeren strategiasta ja toisaalta millaisia pyyntöjä on tullut ja jotka ovat aika rakenteellisia. Ja aika paljon työtä on jo tehty Adrian ja Joonian meren aloitteen osalta. Eli on haluttu edetä samanaikaisesti tämän laajemman Eurooppa-strategian eli 2020-strategian kanssa. Eli tältä kannalta meidän täytyy ottaa huomioon ensinnäkin se, että vältetään se, että luodaan liikaa rakenteita. Ja kun on näitä makroalueellisia aloitteita, silloin niiden avulla pitäisi päästä konkreettisiin tavoitteisiin kansalaisten kannalta. Ja kaikki resurssit, jotka käytetään, ne pitäisi käyttää näiden tavoitteiden pääsemiseen eikä uusien rakenteiden kehittämiseen. Ja nyt kriisin aikana, jota nyt tällä hetkellä elämme, mielestäni olisi erittäin tärkeää, että Euroopassa, no miten nyt sanoisin, osoitettaisiin, että meillä on muutakin kuin säästötoimia ja tiukkuutta, vaan että meillä on myöskin kykyä edistää kasvua, kehitystä ja me pystymme ottamaan käyttöön välineitä, joilla löydämme vastauksia kansalaisten kysymyksiin. Eli mielestäni tämä mietintö, jossa yritetään ottaa huomioon nämä seikat, ja kuten myöskin esitteli Alfonsi totesi, me haluamme siis hallintoa, joka ottaisi huomioon paikalliset strategiat ja myöskin tämän yleisen 2020-strategian. Kiitos. Thank you very much. Mikael Teurer is not... Kiitoksia. Michael Teurer ei näytä olevan salissa, joten Mari Teres Sanchez-Smith ja sitten Elzbieta lukacinska seuraavaksi. Si, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Tietysti olen iloinen tästä keskustelusta, joka liittyy makroalueisiin. Se on hyvin tärkeää, koska ne ovat hyvä tapa koordinoida eri hankkeita maantieteellisellä alueella. Ja ihan nopeasti muistuttaisin, että meillä on tämä kolmos tavoite – se voi olla hyvin tärkeää, kun mietitään tämän strategian toteuttamista. Ja kuten mietinnössänikin, joka liittyy alueelliseen yhteistyöhön, haluaisin muistuttaa riskistä. Eli se, että on pieniä strategioita ympäri Eurooppaa. Ei ole tarkoitus kattaa koko Eurooppaa tällaisilla pienillä strategioilla. Ja sitten arabikeväälläkin on erityinen merkitys, kun ajatellaan Välimeren strategiaa ja meidän vastuualuettamme, eli näitä haasteita, jotka ovat tulleet esille. Alfonsi puhui rakentavasta viestistä ja olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän on annettava tälle alueelle myönteinen viesti. Makroalueellinen välimeren strategia on yhdistettävä yli kansallisen MED-strategiaan, joka liittyy naapuruspolitiikkaan, ja myöskin hankkeisiin, joita on Välimeren unionissa. Nämä ovat konkreettisia aloitteita ja Haluaisin vain vielä korostaa yhtä kohtaa ja kysymystä, joka mielestäni on tärkeä. Ja meidän pitää kiinnittää siihen erityishuomiota. Eli millä tavalla me voimme saada jäsenvaltiot ja alueet investoimaan tähän makroalueelliseen strategiaan. Kiitos. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kovasti kiittää ja onnitella tästä mietinnöstä ja olen iloinen, että käsittelemme tätä teemaa, koska henkilökohtaisesti olen suuri makroalueiden puolusta, puolesta puhuja ja täytyy sanoa, että monia positiivisia asioita, ratkaisuja on onnistuttu saamaan aikaan juuri sen ansiosta, että on tätä yhteistyötä sekä virallisella että epävirallisella tasolla, koska monilla alueilla näemme tämän yhteistyön tuloksia. Ja kuten tässä on painotettu, niin Tärkeää on se, että luodaan järjestelmä, joka yhdistäisi yhteistyötä tekevät alueet, jotka ovat tehneet sitä vuosien ajan. En ole kuitenkaan samaa mieltä Deutschin kanssa, joka sanoi, että olemme luoneet mahdollisuuksia kahdelle kolmelle alueelle ja pitäisi rajoittaa sitten muiden makroalueiden mahdollisuuksia, koska siellä missä on potentiaalia, moni vuotinen yhteistyö, niin pitäisi mahdollistaa se, että aloitteet sielläkin voitaisiin ottaa makroalueiden piiriin. Toisaalta olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että täytyisi määritellä periaatteet, joilla uudet, uusia makroalueita perustetaan – Puolan maan edustajan äh, esityksessä tuli esille, että täytyisi Macronille saada aikaan erityisiä rahoitusvälineitä. Tietysti olen samaa mieltä, mutta kysymys siitä, että nykykriisitilanteessa, niin talouskriisin aikana, onko mahdollisuutta luoda e- erityisiä toimintaohjelmia näille, toiminnallisia ohjelmia näille makroalueille? Saman aikaan haluaisin painottaa, että Komission mukaan 2013 vuoden jälkeen prioriteetti kohesiopolitiikassa äh, pitäisi olla esimerkiksi strateginen lähestymistapa alueelliseen äh, vaihtoon ja rajat ylittävään yhteistyöhön, raja-alueiden yhteistyöhön, eli hyviä tärkeitä asioita. Siis monilla makroalueilla odottavat näitä, näitä ratkaisuja, jotka ovat tehneet siellä jo monin vuosien ajan erinomaista yhteistyötä. Seuraavaksi Sean Kelly. That would be brief as well. Ihan lyhyesti omaltakin osaltani. Nämä alustekset olivat mielenkiintoisia, koska minua kiinnostaa Atlantin strategia ja ehkäpä olisikin hyvä tarkastella, minkälainen lisäarvo tästä syntyy juuri näihin kahteen mainittuun strategian liittyen. Näitä prioriteettialueita oli 15 kappaletta ja lippulavahankkeita 80, joten voisinko saada lisää infoa näistä hankkeista, jotta voisin arvioida, mistä sitä lisäarvoa voisi syntyä. On tietenkin selvää, että tänään emme voi käydä kaikkia yksityiskohtia läpi, mutta projektit, jotka liittyvät nng tutkimuksen, Voisiko siitä kertoa joku enemmän? Ja sitten matkailu aihealueena. Miten sillä saralla on päästy eteenpäin? Olisi muitakin kysymyksiä, mutta ne ei tietenkään tänne ehditä puuttumaan. Kiitos Sean. Nyt haluaisin pitää komissiota pitämään puheenvuoron, koska komissiohan on ollut liikkeelle paneva voima tässä strategiassa – sen rooli on nyt kuitenkin ikään kuin hävinnyt. Voitteko antaa näkökulman komissiosta? Teilläkin on rajoitettu puheaika. Very much, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Kuuntelin hyvin tarkkaavaisena näitä alustuksia ja tätä keskustelua. Ja ehkä voisin ottaa esiin muutamia yleisiä asioita. Kun ajattelemme meidän työtämme ja Itämeren kokemuksia, ja millaista keskustelua on käyty suhteessa muihin strategioihin, esimerkiksi Tonavan strategiaan? No ensinnäkin muutama avainkohta. Muutamat puhujat viittasivat siihen, että meidän pitäisi yhdistää poliittinen tahto tekniseen kapasiteettiin. Ja mielestäni tämä on juuri hyvin keskeistä. Meidän raportissamme Itämeren strategiasta on hyvin selkeää, että meidän täytyy jatkuvasti tehdä työtä poliittisen sitoumuksen osalta, mutta on myöskin tärkeää, että siihen liittyy hallinnollisia ja pitkän ajan sitoumuksia kapasiteetin osalta. Ja tämä on myöskin hyvin keskeistä ja sitä täytyy korostaa Itämeren raportissa, joka on riippumaton raportti ja joka sitten julkistetaan Gdanskissa. Ja siinä todetaan, että poliittinen innokkuus ei ole hyödyksi, jos sitä on vain aluksi, eikä sitä sitten riitä loppuun asti. No sitten toinen asia. Meidän pitää tehdä hyvin vakavasti työtä, kun ajatellaan sitä, miten voidaan yhdistää politiikkoja – ja rahoitusta näihin havaittuihin painopistealueihin strategiassa. Jollain tavalla vaikuttaa, että näin voidaan todeta, mutta sitten niitä on paljon hankalampi toteuttaa käytännössä. Ja Itämeren kokemus on se, että tämä on toiminut hyvin joissain paikoissa, mutta toisissa taas ei niin kovin hyvin. Ja ihan ymmärrettävistä syistä. Täytyy muistaa, että hankkeista on jo neuvoteltu, tai sitten hallinnossa tai poliittisessa järjestelmässä ei tapahdu mitään, koska esimerkiksi ei ole riittävästi mietitty yhteistyötä ja koordinaatiota. Mutta tämä on kuitenkin asia, joka voidaan toteuttaa, mutta siihen vaaditaan tosiaan aika paljon ponnisteluita. No sitten vielä kolmas asia, jonka voisin lopuksi ottaa esille – meidän täytyy tarkastella ei pelkästään tätä kokonaiskuvaa, kun ajatellaan, että täytyy varmistaa, että voimme tehdä parempaa yhteistyötä. Eli on tärkeää tarkastella myöskin sitä, missä näitä pullonkauloja on, kun ajatellaan näitä projektiideoita, jotka on todettu hyvin selkeästi toimintasuunnitelmassa, ja sitten niiden toteuttaminen. Tällä hetkellä olemme teettämässä tutkimusta, jossa mietitään, mistä syistä tämä johtuu. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että voimme tarkastella esimerkiksi, kuinka tärkeää on tämä alkupääoma ja kuinka voidaan saada nämä projektien promoottorit yhteyteen rahoituksen myöntäjien kanssa ja millä tavalla voitaisiin löytää parempia tapoja myöntää rahoitusta näille ylikansallisille paketeille ja niin edelleen. No sitten lopuksi vielä toteaisin, että Itämeren kokemus osoittaa, että on todellista arvoa, kun ajatellaan liikennesuunnittelua, energiainfrastruktuureja, ja Sean Kelly puhui paremmasta yhteistyöstä esimerkiksi matkailun alalla ja Itämeren imagon suhteen hyvin monella tavalla siis. Mutta meidän on varmistettava, että tämän menestyksen päälle voidaan rakentaa. Koska se, mihin nyt sitoudutaan, se on tärkeä osoitus siitä, mistä, mitä alueellinen kohesio on ja miten voidaan käsitellä asioita monimutkaisissa hallintopuitteissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että voimme sanoa, mitä haluamme, meidän on varmistettava uskottavuuden kannalta, että meillä on myöskin rakenteet ja instituutiot, ja kuten esittelijä mainitsi, myöskin resurssit, jotta voimme toteuttaa näitä ajatuksia. Ja se on nyt tällä hetkellä tärkeää, ja myöskin erityisesti vuoden 2013 jälkeisellä kaudella. Haluatko esittelijä vielä lisätä muutaman sanan? No ei nyt venytetä tätä keskustelua. Kiitän kaikkia, jotka olivat mukana keskustelussa ja jatkamme tätä sitten, kun puhumme tästä mietinnöstä ensimmäistä kertaa kunnolla valiokunnassa. Tämän myötä lopetamme keskustelun kohdasta 10. Haluan kiittää alustajia kysyä, onko teillä joitakin, jotakin materiaalia ne lisäksi, joita voisitte jättää sihteeristölle, jota sitä voitaisiin sitten jakaa Regin jäsenille. Se voisi olla hyödyllistä meille. Kiitoksia jälleen kerran, että keskustelitte kanssamme ja nyt kollegat siirrymme äänestykseen. Ja kuten tavallista, tarkistamme, onko kortit mukana ja toimiko järjestelmä, joten voitteko laittaa kortit sinne koneeseen ja voimme tehdä tarkistuksen. Äänestys alkaa ja nyt on siis tarkistuskierros. Ah, the vote is closed. Äänestys päättyy. Joku ymmärtääkseni ei äänestänyt. Ei, kun kaikki ovat äänestäneet. Kaikki tarkistettu, kaikki toimii. Voimme aloittaa äänestyksen. Vote. Ensimmäinen äänestys on Surjanin mietinnöstä tai lausunnosta. Ja ymmärrän, että Lasla halusi sanoa lyhyesti jotain. Eh, thank you, Madam Chair. Eh, rather briefly that... Kiitoksia. Tämä on nyt vähän takautuva äänestys, mutta Ilmoittaisin valiokunnalle, että viimeisen kahden päivän aikana budjettivaliokunta onnistui äänestymään ja tavoitteet, jotka oli kirjattu tähän lausuntoon, ovat nyt faktoja. Eli kaikki maksumäärärahat, joita leikattiin neuvostossa, ne äänestettiin takaisin luonnoksen määrittelemille tasoille – ja oli ehdotuksia, että mentäisiin vielä korkeammallekin, mutta se ei saa nyt, nyt tukea nyt säästöjä aikana. Eli ei ole realistista ehdottaa enemmän kuin komission ehdotuksessa. Ja ikävä kyllä oli muutamia ehdotuksia, joilla leikattiin tiettyjä maksuosuuksia. Ja valtaosa kuitenkin torjui tämän budjettivaliokunnassa. Sitten muista ehdotuksista uskoakseni lähes kaikki niistä yksi kolmesta, joka tuli vihreiltä kollegoilta, ei saanut tukea, mutta nämä muut ja pilottihankkeet myöskin ovat saaneet tukea budjettivaliokunnalta. Eli ne kollegat, jotka nyt ovat paikalla valiokuntakouksessa, pyydän, että noudatatte budjettivaliokunnan linjaa täysistunnossa, ja silloin me olemme voittajia ensi vuoden budjetin suhteen eli 8,3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden budjetti, mitä tulee maksumäärärahoihin kohesiopolitiikan alalla. Se on kaikkein korkein lukema koko budjetissa, ja se on tietysti erittäin hieno menestys. Kiitoksia. Kiitoksia. Viesti oli selvä, joten voimme aloittaa äänestyksen. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 5 ja 6 äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 41 puolesta, onnittelut. Sitten kohta 12. Rova Kerstin Westhaalin mietintö väestörakenteesta. Ja ymmärrän myös, että esittelijä Rova Westhaal haluaisi puheenvuoron. Kiitoksia, hyvät kollegat. Meillä on vihdoinkin nyt Meillä on neljä kertaa tätä yritetty ja nyt olemme vieläkin tässä onnistuneet saamaan tämän väestörakennemuutosmietinnön. Jotkut meistä ovat olleet tässä pidempien mukaan. Joku on jo jäänyt eläkkeelle, joka oli tässä mukana. Mutta haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä sydämestäni hyvästä ja erityisen rakentavasta yhteistyöstä. Ja myöskin neuvonantajat poliittisista ryhmistä, Christian Champagne, ja Denis vai Merika, toivottavasti nyt äänsin tämän oikein. Eli suurkiitokset tänään. Ja meillä on hyvä ja suuntaan näyttävä mietintö, eli suurkiitokset tästä yhteistyöstä. We already regretted yesterday that uh, Christian... Pahoittelimme jo eilen, että Christian lähtee. Toivottavasti nyt viimeisessä äänestyksessä voitetaan. Tarkoitus 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää selkeästi hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tai tarkistetaan. Tarkistetaan 17 nopeasti ja nyt se alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten 21, tarkistus 21. Anteeksi, siihen on herra Ponkan suullinen tarkistus. Onko joku vastaan? Ei muutettuna. 21 puolesta. Voisitteko nyt nostaa kätenne, jos olette puolesta näin koordinaattorin vain? Vastaan. Ja tarkistetaan. Sori, mutta täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, niinkö? 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hy- Tarkistamme. 35. 35 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan en tiedä. 34. Eivät kaikki nosta käsiä, joten 34 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, se on hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 silittyy suurilleen tarkistus Garcia Peresseltä. Onko joku vastaan? Ei, joten äänestämme muutettuna. 41 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 41 muutettuna. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 58 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. En tiedä, tarkistamme toisen osan tarkistuksesta 58 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23.21. 59. Ei, nyt 59 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 64 puolesta vastaan. Tarkistamme 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 77. Siihen liittyy suullinen tarkoitus. herra Garcia Peresiltä. Onko joku sitä vastaan? Ei. Joten äänestetään muutettuna 77 puolesta vastaan. Tarkistamme 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vai emme tiedä. Ei tiedetä. 92 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Lambert, 92. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan. Me tarkistamme. 101. Tarkistamme 101. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 13. Puolesta vastaan. Kolme, kompromissi 13. Ensimmäinen kompromissi historiassa, jossa on näin jakautuneet mielipiteet. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 112 113 yhdessä puolesta vastaan. Hylätty. 114 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 117 ja 118 äänestetään niistä yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 14 puolesta vastaan. Jälleen. Kompromissi 14. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan 126 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 ja 140 äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan. 153 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Yhden sosialistin pitäisi nyt pidättäytyä äänestämästä. Päättäkää kuka. Ja Voitteko sopia keskenänne ottaa kortin pois nyt sieltä koneesta? Mikäs tulos nyt on? Hyväksytty. En tiedä, mikä Viktorian äänestyksesi oli. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan. En tiedä, tarkistamme 150 Kahdeksan Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 159. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty selkeästi 160 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 161 puolesta vastaan. Tarkistamasta 61 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatus kappaleet. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta puolesta vastaan. Tarkistamme tarkistuksen kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkoitus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus yhdeksän. Siihen liittyy suullinen tarkoitus. Onko joku sitä vastaan? Ei, joten äänestämme siitä muutettuna. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus kymmenen puolesta vastaan. Näyttää hylätyltä, mutta voimme tarkistaa kympin. Ollaksemme varma. Äänestys alkaa.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 tarvitsemme tässä, tarvitsemme tässä apua. Kompromissi 13 hyväksyttiin. Siitä ei äänestetä. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se, ei kun 30. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt ehdot, ehdotukset naisten oikeuksien valiokunnalta ja ehdotus A. Uh, are you sure? Well, what, what, how do you want to vote? Miten haluatte äänestää? Jos kukaan ei vastusta sitä, että äänestetään yhtenä ryhmänä ehdotuksista naisten oikeuksien valiokunnalta, ei vastustusta, joten yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää, joten hylätty. Minäkin olisin Nyt äänestetään mietintö luonnoksesta Äänestys on koneellinen. Voiko äänestys alkaa? Äänestys alkaa. So the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty enemmistöllä 36 puolesta. Kiitos kovasti. Onnittelut Kerstinille. Sitten seuraava äänestys. Herra Oleinitsakin mietintöehdotus etenemissuunnitelmasta kohti kilpailukykyistä liikennejärjestelmää. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi ja kolme tarkistukset yhdessä puolesta vastaan tarkistamme. Kaksi ja kolme. On monta tilannetta, jossa vain koordinaattorit nostavat käden, enkä tiedä miten sitten laskisi lopputulosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhden erolla. Joten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Outo tilanne. Vielä kerran kompromissi yksi. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta vastaan. Tarkistamme yhdeksän nopeasti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24. Siihen liittyy suullinen tarkistus. 24 suullisen tarkastuksen kerran. Kukaan vastustaa ei, joten muutet, äänestetään muutettuna. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja siinä se. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta onnittelut. Tämän myötä tämä äänestys päättyy. Siirrymme kohtaan 14. is the of the draft opinion. Eli kyse on kollega Bobinskan lausunto Euroopan naapuruspolitiikan uudelleen tarkastelusta. En tiedä, haluaako lausunnon laatia sanoa vielä jotain. Ei ilmeisesti. Ai niin, tämä on siis äänestys edelleenkin. Niin, en seuraa kokousta laisinkaan. You want to take the oh, just, yeah, just. Niin, haluatte sanoa siis jotain? You have to vote and... Niin siis meidän täytyy äänestää. Mutta varmaan olimme myöhässä. Tässä on sitten sovata artikla 50 siis ulkoisen valikunnan suhteen. Koordinaattorin ominaisuudessa voit aina pyytää tällaista menettelyä. Tämä tosiaan vaikuttaa meidän työhömme, eli äänestetään nyt. We vote. We... Eli äänestetään. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Tarkistukseen numero vi- seitsemän, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 22 puolesta niin tämä on suullinen tarkistus, kukaan ei vastusta sitä, eli tarkist, muutettuna tämä 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 24, 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestykseen. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42. Onnittelut tekstin laatijalle. Kiitoksia kaikista tarkistuksista ja tekemästäni työstä ja varjoesittelijät tekivät hyvää yhteistyötä kanssani, eli kiitoksia. Seuraava äänestys tarjolla. Ai, ai niin, niin, niin, tämähän jo hyväksyttiin. Näin, näin, näinhän se meni. Eli näin olemme äänestäneet. Nyt odotamme aluepolitiikan pääosaston pääjohtajan Dirk Aanerin saapumista. Hän on hiukan myöhässä. Voinemme varmaankin käsitellä ennen Annerin tuloa vielä esityslistan kohdan 17. Uh, so we, we adopt this change, no, no. Hmm? So we, we change, I say it, no? Yeah, that we will report it. Dear colleagues, as Madame Constance... Konstanza Krell ei ole paikalla, joten kohta 17 selonteko aluekehitysvaliokunnan valtuuskunnan vierailusta yhdistyneeseen kuningaskuntaan, niin tämän aiheen käsittely siirretään seuraavaan kokoukseemme. Vaikea käsitellä asiaa, kun asiasta vastaava henkilö ei ole paikalla. Ja viimeinen taukoa edeltävä asia on juuri pääosastopääjohtajan Dirk Annerin vierailu, joten nyt pidetään lyhyt tauko, kunnes Anner saapuu paikalle, joten pyytäisin, että ette lähde kovinkaan kauas. Me jäämme odottelemaan pääjohtajaa. Onko kenelläkään mitään tietoa, milloin hän saapuu? Hän on vielä ruuhkaan jumittuneena, mutta odotellaan vierastamme.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 No niin, kollegat. Varmaan voimme jatkaa nyt kokousta. Toivottavasti kollegat, jotka ovat kiinnostuneita tästä, palaavat vielä kokoukseen. Ja annan välittömästi puheenvuoron Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston pääjohtajalle Dirk Anerille. Hän puhuu komission hyväksymästä työasiakirjasta, jossa analysoidaan virheitä kohesiopolitiikassa – ja siitä, mitä komissio on asialle tehnyt. President, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, pahoitteluni siitä, että olin vähän myöhässä, mutta jäin kamalaan liikenneruuhkaan tuolla talon ulkopuolella. Joka vuosihan meillä on keskustelu sääntöjen mukaisuudesta ja virheistä, yhteisen budjetin toteutuksessa. Ja joka vuosi tehdään se johtopäätös, että kohesuopolitiikassa ja erityisesti aluepolitiikan alalla on vieläkin lukuisia ongelmia ratkaistavana. Se tapahtuu joka vuosi ja se tapahtuu sillä perusteella, kun verrataan edelliseen vuoteen. Nyt olemme yrittäneet kerätä tätä kokemusta, jota meillä on tullut neljän vuoden aikana vuoden 2007 jälkeen. Tutkimme virheitä ja katsomme, että voimmeko oppia niistä. Ja juuri tästä haluaisin puhua teille tänään. Ensimmäiset johtopäätökset, opit, joita voidaan saada tästä harjoituksesta eikä tämä toiminta perustu pelkästään tilintarkastustuomioistuimessa tehtyyn työhön. Ei, on myös, myös kahdelta muulta pohjalta ponnistamme. Toinen on oma työmme. Ja tässä meillä on hyvin dokumentoitua kokemusta viiden vuoden ajalta. Ja sitten tietysti myös kansallisten tarkastusvir- tarkastusviranomaisten työ. Meillähän on yhteishallinto ja meillä on eri valvonnan tasoja. Ja yhteishallinnon hallinnon tasolla tämä kunkin ohjelman valvontataso on hyvin merkittävässä osassa. Katsotaan sitten vähän, että mikä tulos on yleisellä tasolla. Seuraava kuva. Tässä näkee tilanteen, joka perustuu tilintarkastustuomioistuimen analyyseihin vuosille 2006 2009. Tässä näkyy kaksi asiaa tilintarkastustuomioistuimelta. Toinen koskee tarkistusten, miten usein tarkistuksia oli. Ja se on tämä pinkkilinja. Ja sitten toinen on laskelma tai arviointi virheasteesta. Se on se sininen viiva, käyrä. Olimme tietysti kovin helpottuneita ja tyytyväisiä pääosastollamme ja komissiossa, kun nähtiin, että vuodelle 2009 itse asiassa virheesti oli tullut alaspäin dramaattisesti. Mutta saimme myös tietää, että 2009 monissa suhteissa vuosi 2009 oli siis erityinen vuosi siinä määrin, että 2007-2013 ohjelmajaksolle oli suuria kuluja siirretty rajoitetussa määrässä maita. Ja tiedämme, että osat ohjelmista, joissa yleensä oli ollut ongelmia 2000-2006 kaudella, eivät olleet vielä tässä otaksessa 2007-2013 vuodelle viime vuonna. Joten kovasti haluaisin nähdä, että miltä virheaste näyttää tänä vuonna. Meidän puoleltamme odottaisimme varmaankin, että tätä vaihtelua virheasteessa edelleen on, mutta että tämä vaihtelu systemaattisesti kuitenkin olisi merkittävästi alemmalla tasolla kuin vuosina 2006 ja 2009. Miksi? Kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että tällä välin monia, moniin toimiin on ryhdytty. Ja toinen syy oli hyvin selkeästi se, että kun 2007-2013 ohjelmakausi alkoi, niin monia sääntöjä oli muutettu, jotta voitaisiin saada tiukemmat, tiukempi kohtelu virheille. Nyt haluaisin kanssanne analysoida vähän näitä virheitä ja puhua niistä toimista, joihin olemme ryhtyneet. Mikä virhe on? Voin mennä suoraan kuvaan kuusi. Mikä virhe on? Virhe tapahtuu, kun transaktiota ei toteuteta laillisten ja sääntelysäädösten mukaisesti. Tästä tulee sitten sääntöjen vastaista rahankäyttöä, joka täytyy ilmoittaa komissiolle. Toisin sanoen, sitten mikä ei ole virhe, koska julkisessa keskustelussa on ollut paljon sekaannusta, väärinymmärrystä. Virhe ei tarkoita sitä, että raha olisi hävinnyt tai että sitä olisi kadotettu tai tuhlattu, haaskattu. Ei. Käytännössä kaikissa tapauksissa raha on mennyt ihan täysin niihin projekteihin, joihin oli tarkoitettukin. Kuitenkin. Mutta kun projektit toteutettiin ja rahaa käytettiin, niin siellä on ollut sääntöjen vastaisuuksia. Sääntöjen vastaisuuksia esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, että antokriteeriä ei, sovel- ei ollut sovellettu asianmukaisesti tai sääntöjen vastaisuuksia liikevaihtoverossa, arvonlisäverossa ja sen kannossa. Kyllä, Raha on mennyt projektiin, kyllä. Hanke on toteutettu, se, sitä toteutetaan kentällä. Mutta silti maksuissa on ollut äsken, mainittuja sääntöjen vastaisuuksia hyvin, hyvin harvoin. Tietoomme tulee suorittamissamme tarkistuksissa petostapauksia. Eli se, että ihmiset olisivat yrittäneet petkuttaa tietoisesti niillä rahoilla, joita yhteisöstä tulee, niin se on hyvin harvinaista. Tähän on monia syitä. Yksi syistä on se, että monet jäsenvaltiot itse käsittelevät näitä petoskysymyksiä niin, että ne ryhtyvät heti toimiin, jos epäilyksiä on. Ja toinen syy joka on myös tietysti tärkeää, on se, että aina kun saamme selville petostapauksen tai saamme pienimmänkään vihjeen tai valituksen, että jossain voisi olla petos kyseessä, niin heti hälytämme vastuussa olevat viranomaiset. Tietysti Olafin tasolla, komission tasolla, petosten vastaisen toimiston tasolla tai tietysti jäsenvaltioissa asiasta vastaavia elimiä sitten äh, il, niille ilmoitetaan myös kansallisella tasolla. He sitten tekevät tutkimuksen ja on ollut monia tapauksia tämän tyyppisiä. Ja hyvin usein nämä tapaukset päättyivät niin, että tuli lausunto, että petosta ei ollut. On ollut myös tapauksia, joita, joita täytyy tutkia lisää ja jotka sitten johtivat varsinaisiin toimiin oikeusistuimissa petoksia vastaan. Mutta kaiken kaikkiaan se, mitä olemme saaneet selville tähän mennessä petosten yhteydessä, on hyvin rajoittunutta. Sanoisin muutaman sanan tästä metodologiasta, joka, jota, joka näiden arvioiden ja laskelmien takana on. Ensinnäkin tuomioistuin käyttää hyvin selkeitä tilastollisia menetelmiä, joissa joka vuodelle tällaisen, tällaisen pikakuvan perusteella katsotaan vuoden tilannetta. Tämä liittyy tilintarkastustuomioistuimen tehtävään, jossa sen täytyy antaa lausuma kustakin vuodesta. Joskus on kyseessä tällainen epäonnekas avioliitto tähän monivuotisten ohjelmien politiikkaan. Miksi? Koska jos vuoden lopussa on virhe, jonka huomaamme vuotena n plus 1 tai n plus 2, niin sitten automaattisesti korjaamme ohjelmakauden alkuun ja varmistamme, että kaikki on korjattu mitä kauden aikana on tehty. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa ohjelmointikauden, ohjelmakauden lopussa seitsemän vuoden jälkeen, kun kaikki korjaukset on tehty, sitten tultaisiin tällaisen loppujohtopäätökseen virheistä tällä ohjelmointikaudella. Tämä ei voi heijastua lähestymistavassa, joka tilintarkastustuomioistuimella on. He ovat yrittäneet tutkia tätä jäljellä jäävää virheastetta omasta aloitteestaan vuodelle 1994-1999, kun luvut olivat sieltä käytössä, ja olemme nähneet, että itse asiassa sitten kun kaikki virheet on tehty ohjelmointikauden lopussa, niin jäljellä jäävä virheaste on paljon, paljon, paljon pienempi kun tämä vuosittainen äh, tilintarkastustuomioistuimeen antava kuva virheestä, mutta tilintarkastustuomioistuin ihan oikein sanoo, että EUn budjetti on virallisesti vuosittainen ja täytyy tehdä vuosikohtainen analyysi. Mutta loppujohtopäätöksen tekeminen, siinä täytyy varmaan käyttää sitten molempia tapoja. Me omassa ajattelussamme että jos ajatellaan vuosittaisuutta tai monivuosittaisuutta, niin me hyväksymme täysin metodologian, jonka tilintarkastustuomioistuin on ottanut käyttöön. Mutta meillä on yksi ongelma, jos, tai joskus on ongelma, jos ajatellaan virheiden kvantifiointia. Tässä tilintarkastustuomioistuin tarkastelee kysymystä, onko virhettä vai ei, mikä on potentiaalinen vahinko budjetille, jos virhe on kvantifioitavissa, ja tältä perusteelta se tekee loppupäätelmänsä. Jos me katsomme kvantifioitavaa virhettä, niin meidän täytyy pitää mielessä, että jälkeenpäin täytyy periä takaisin raha jäsenvaltiolta ja ohjelmasta vastaavilta viranomaisilta. Ja jos kun se peritään takaisin, niin täytyy tietysti soveltaa suhteellisuusperiaatetta. Eli me kun kvantifioimme virheen, niin siihen täytyy ottaa mukaan tämä kysymys oikeaa suhtaisuudesta. Hyvä esimerkki. Tämän esimerkin kuvaamiseen ovat julkiset hankinnat. Julkisten hankintojen alalla tilintarkastustuomioistuin soveltaa lähestymistapaa, jossa se tarkastelee virhet. Jos on hyvin äh, pieni virhe, se sanoo, että unohdetaan. Jos se on keskisuuri virhe tai suuri virhe, se sanoo, että se on sataprosenttisesti väärin meni tämä homma. Kun me tarkistelemme samaa virhettä, voimme tehdä sen johtopäätöksen mahdollisesti, että kyllä virhe on tapahtunut, mutta vahinko, jonka virhe on aiheuttanut lopulta EUn budjetille, niin se vahinko on niin rajoittunut pieni 50, 10 prosenttia 15 prosenttia lasketaan virheeksi virheen vakavuuden siitä riippuen. Tällaisissa tapauksissa meillä saattaa olla erilainen kvantifiointi virheelle kuin tilintarkastustuomioistuimella. Ei se niin usein ole tapahtunut, mutta melkeinpä joka vuosi on tapaus tai kaksi, jolla, jossa tällainen erilainen mielipide on. Kun tarkistelemme omia analyysejämme ja tilintarkastustuomioistuimen analyysejä ja se, mitä saadaan jäsenvaltiolta tietoa sieltä viranomaisilta, niin tulee hyvin selväksi, että on kaksi alaa, johon virheet keskittyvät. Ensimmäinen on tukikelpoisuus. Se tarkoittaa, hankkeet tai osahankkeet tai kuluvaatimukset. Äh, on tehty sellaisia niitä, jotka ovat sääntöjemme mukaan tukikelpoisia. Ja toinen ongelma, joka meillä on, ovat julkiset hankinnat, joissa edelleen voidaan nähdä, että on monia virheitä ja sääntöjen vastaisuuksia, joita tapahtuu jäsenvaltioissa. Tämä on tyypillinen tilanne aluekehitysrahaston osalta, sosiaalirahaston osalta, jossa julkisen niin anteeksi, tässä julkisten hankintojen osa on pienempi, vaan suurin osa virheistä tulee kelpoisuusvaatimuksista. No katsotaan sitten seuraavaa kuvaa. Julkiset hankinnat mitä usein huomataan on, että nämä osat, joita arvioidaan, ovat epäasianmukaisesti arvioitu vääriä kriteereitä tai kriteerit, jotka on määritelty etukäteen, niitä ei sovellettu oikealla tavalla. Toinen ongelma, joka tulee esiin usein, on se, että ei ole tarjouskilpailumenettelyä – tai sopimuksen antamista niin, että olisi äh, tarjouskilpailu mukaisesti. Näin usein tapahtuu ja erityisesti tapahtuu, jos on jo suuri hanke käynnissä ja sitten tulee sille ongelma ja yhtäkkiä täytyy tehdä lisätöitä tai täytyy muuttaa suunniteltuja töitä, suunnitelmia. Tällaisissa tapauksissa on luonnollinen taipumus projektien hoitajien osalta sanoa, että jatketaan niiden yritysten kanssa, jotka ovat jo työssä, tunnemme ne, ne ovat, niillä on jo välineistä paikan päällä, jatketaan niiden kanssa. Julkisten hankintojen direktiivin säännöt kuitenkin vaativat tällaisissa tapauksissa hyvin usein, kun tietyt kynnykset ylittyvät, että tehdään uusi tarjouskilpailu. Ja tämä on yksi suurista ongelmista, joka usein tulee esille tarjouskilpailumenettelyissä. Sitten on joskus julkaisuongelma, kun on julkaisuvaatimuksia, että ei riitä julkaista tarjouspyynnöt niin, että laitetaan ilmoistaudulle ministeriössä pa- paperilappu, jossa ilmoitetaan, että tarjouskilpailu on tällainen. tällainen. On säännöt, joita täytyy noudattaa ja sitten joskus niitä ei noudateta. Sitten tukikelpoisuusvirheet. On virheitä, joissa on kustannuksia, joita ei voida maksaa. Niitä vaaditaan maksettavaksi kuitenkin. Tai väärät laskelmat yhteisrahoitusosuudesta. Tai sitten arvonlisäveroilmoituksissa ongelmia. Minua henkilökohtaisesti yksi asia huolestuttaa. Erityisesti ja myös vieressä istuvaa henkilöä. Tämä ovat nämä takautuvat hankkeet. Yritän selvittää muutamalla lauseella, mistä tässä ongelmassa on kyse. Kun tämän hankkeen ohjelman toimeenpanokauden aikana voi, on tietyn määrään sallittua ja voi olla niin, että jäsenvaltio tai alue valitsee hankkeita, jotka on jo toteutettu aiemmin kansallisella rahalla. Ja tuo tämä hankkeet yhteisrajoituksen piiriin eurorahoituksen kanssa. Henkilökohtaisesti en pidä tästä. Siitä tulee kaksi lisäongelmaa esille. Ensinnäkin siinä tulee täydentävyysongelma esille. Ja sitten toiseksi, kun hyvin usein hanke, jota on tutkittu kansallisten sääntöjen puitteissa, koska se, sen ajateltiin saavan vain kansallista rahoitusta, niin sitä ei tutkita uudelleen, kun sitä ehdotetaan EU-sääntöjen puitteissa. Ja on tapauksia, jossa kansalliset säännöt ovat paljon löysemmät kuin EU-säännöt, joten se, mikä ehkä pääsee läpi kansallisena tapauksena, on EU-tasolla virhe. Tämä valitettavasti on ongelma, joka on tullut meitä vastaan tänä vuonna. Ehkäpä montakin, useammankin kerran. Ja tämä on ongelma, josta olisin kovin kiitollinen, jos tästä voisin keskustella kanssanne, kun puhutaan seuraavan ohjelmatikauden säännöistä. Ja sitten meiltä usein kysytään tästä virheiden maantieteellisestä ulottuvuudesta. On totta, että joka vuosi nähdään, että on tietty määrä maita, jotka sinä vuonna, kunakin vuonna, tulevat selkeästi esille niin, että siellä on suuri määrä virheitä. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että jos otetaan pahimmat kaksi-kolme tapausta, että nämä kaksi kolme pahinta tapausta, niiden osuus on noin kaksi kolmasosaa koko virheasteesta kullekin vuodelle. Olemme yrittäneet tutkia ei pelkästään vuosittaista lukua, vaan että jos otetaan neljän viiden vuoden periodi, minkälainen kuva sitten saadaan, muuttaako se merkittävästi vuodesta toiseen vai löytyykö tästä systemaattista ongelmaa jos viimeiset viisi vuotta otetaan itse asiassa, niin hyvin sitkeästi ne virheet keskittyivät Espanjaan ja Italiaan, mutta sanoisin, että jopa Espanjassa ja Italiassa ei yleisellä tasolla, vaan ne keskittyivät tiettyyn määrään alueita näissä maissa. Tietystikään emme ole olleet toimittomia, olemme läheisessä yhteydessä kyseisten alueiden viranomaisiin ja maiden viranomaisiin, jotta voidaan tarkastella, että miten näitä ongelmia voitaisiin ratkaista. Ja tästä pääsenkin tähän meidän omaan tekemäämme työhön joka vuosi omissa tarkistuksissamme. Ja kaikki tieto, jota operationaaliselta puolelta tulee. Tämä yleiskuva on yleisellä tasolla sama. Kun katson kaikkia 300 ja ylikin ohjelmaa, 340 ohjelmaa, jos tarkastelee niitä kaikkia, niin voi sanoa, että 90 prosentissa on se tunne perustuen siihen tietoon, jota saan tarkastajiltani ja tie, perustuen tietoon, jota saan ihmisiltä, jotka seuraavat ohjelmia läheltä. Nyt saan sen vaikutelman, että meillä on aika hyvät takeet ja varmuus. Ongelma ovat nämä jäljellä ovat 10 prosenttia. Sosiaalirahaston kollegoiden tapauksessa luvut ovat suhteellisenkin paljonkin samanlaisia. Sitten joka kerta, kun näemme tällaisia ongelmia, että niitä tulee esille, teemme varauman vuosittaisen toimintaraporttiimme ja yritämme arvioida ongelman välittömästi näiden kyseisten jäsenvaltioiden kanssa. Jos katsotaan vuotta 2010, sanoisin, että useimmat ongelmista, jotka ovat johtaneet varaumaan 2010 vuoden lopussa, ovat saattaneet tulla ratkaistuksi tällä välin kyseessä olevien viranomaisten kanssa. Ja minun täytyy sitten sanoa teille ihan avoimesti, että olen kovin kiitollinen siitä, että olen voinut havaita kasvamassa määrin parannevaa yhteistyötä useimpien alueiden jäsenvaltioiden taholta näiden ongelmien voittamisessa. Näiden ongelmien voittaminen siis siinä on kaksi asiaa. Ennaltaehkäisevät toimet. Me olemme paikalla kaikissa valvontakomiteoissa, missä hankkeiden valinnasta keskustellaan. Näissä komiteissa meillä on tarkkailijan rooli puhumme siellä asiantuntijoina. Voimme kiinnittää huomiota valvontakomiteoiden jäsenien huomiota potentiaalisiin mahdollisiin ongelmiin. Meillä on vuosittaisia tapaamisia hallinta, hallinto- ja tarkastusviranomaisten kanssa, jossa maakohtaisesti keskustelemme havaituista ongelmista vuoden aikana ja pyrimme löytämään ratkaisuja, miten ongelmia voidaan korjata. Ja melkein jatkuvasti yritämme kahdenkeskisellä tai monenkeskisellä pohjalla saada annettua ohjausta tarkastus- ja hallintoviranomaisille eh, jäsenvaltioissa. Ja uskon, että nämä ennaltaehkäisevät toimet sitten lopulta saavat aikaan kehitystä. Tämän lisäksi meillä on korjaavia toimia, ja täytyy sanoa, että tänä vuonna olemme olleet aika tarkkoja ja tiukkoja maksujen keskeyttämisissä. Kun ongelmia tulee esille, jos näemme riskejä, niin pidämme parempana, että keskeytämme maksut, istumme alas jäsenvaltion tai alueiden kanssa ja yritämme ratkaista ongelmat ja sen jälkeen maksuihin ryhdytään taas. Ja täytyy sanoa, että yhden vuoden kokemus on tietysti anekdoottista, mutta henkilökohtainen näkemykseni tämän ensimmäisen vuoden jälkeen, kun tätä on tehty systemaattisesti, on aika positiivinen. Mielestäni olemme saaneet hyvää palautetta jäsenvaltioista, hyviä reaktioita tästä. Toinen asia, jossa olemme noudattaneet tämän valiokunnan usein antamaa neuvoa, että keskitymme, keskitämme omat tarkastuksemme erityisesti niihin tapauksiin, jossa näemme riskejä. Sen vuoksi, että rahasummat, jotka ovat kyseessä, ovat niin suuret. Tai riskejä sen vuoksi, että kokemuksemme osoittaa, että tarkastusviranomaiset ohjelmassa eivät ole vielä sillä tasolla, missä haluaisimme niiden olevan. Sanoisin karkeasti sanottuna sanoa, että noin 7 10 prosenttia kahdeksi kolmasosaa tarkastusviranomaisista, joiden kanssa teemme työtä, ovat nyt sillä tasolla, jossa voimme sanoa, että hommat sujuvat aika hyvin. Kolmasosa karkeasti sanottuna on sellaisia, joissa täytyy vielä tehdä yhteisinvestointeja. No sitten, kun puhutaan tilintarkastustuomioistuimen löydöksistä, meidän omista löydöksistämme, kun on eri, meille esitetään erityispyyntöjä, niin toteutamme ja tutkimme asian hyvin tarkasti julkisissa hankinnoissa. Ja tietysti nytkin teemme jo läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa analysoiden näitä virheitä, joita tapahtuu. Järjestämme esityksiä, seminaareja ja koulutuskursseja heille, jotta voimme varmistaa, että ymmärretään täysin yhteisön lainsäädäntöä tässä suhteessa. Ja sitten jos puhutaan kelpoisuuskriteereistä, niin mitä olemme tällä kaudella alkaneet tehdä ja ensi kaudella se, sitä jatketaan vieläkin enemmän, on yksinkertaistettujen kulujen menetelmää. Nyt olemme siinä vaiheessa, että voimme sanoa, että jäsenvaltiot yhä enemmän käyttävät yksinkertaistettuja kuluja ja olen hyvin iloinen tästä. Toivomme, että seuraavalla ohjelmakaudella, jossa yksinkertaistamme vielä säännöt yksityis, yks, yksinkertaistetulle kuluille, niin saamme vieläkin positiivisemman reaktion tähän. Sitten erityisvirheet takautuville projekthankkeille. Siellä on annettu ohjeet, suuntaviivat hallintaviranomaisille. Sitten tarkistuksissa on otettu käyttöön se, että voi osittain sulkea 2007-2013 ohjelmakauden, ja olemme investoineet paljon viime kuukausina työhön, joka koskee rahoitusjärjestelyjä. Se oli uutta, se oli uusi väline, tai ainakin väline, jota ensimmäistä kertaa käytettiin merkittävässä määrin. Ja tässä jälleen on tehty paljon työtä, jotta voitaisiin voittaa ongelmia, joista tämän vuoden aikana on keskusteltu. 2014-2020 siitä kollega tai komission jäsen esit- alustaa iltapäivällä, mutta muutama vain. Kyllä haluamme jatkaa yksinkertaistamisen tietä. Kyllä haluamme jatkaa sitä, että vahvistamme riskeihin perustuvaa tarkastuslähestymistapaa. Kyllä haluamme jatkaa sitä, että luotamme vieläkin enemmän niihin tarkastusviranomaisiin, joissa kokemuks, joiden osalta kokemuksemme mukaan on se tunne, että hei voimme luottaa. Yritämme yksinkertaistaa yleismekanismeja ja pyrimme ottamaan käyttöön järjestelmän, jonka olemme omaksuneet maatalouden kehityksen osastolta – jossa on vuosittainen tilienselvitysmenetelmä tietysti mukautettuna kohesiopolitiikkaan. Ja tämä vuosittainen tilienselvitysmenetelmä, proseduuri, sen myötä jäsenvaltiot ja me ja hyödynsaajat, edunsaajat välttäisimme sen, että ohjelmakauden lopussa täytyy äh, käsitellä seitsemän vuoden äh, kasautuneita ongelmia ja käsitellä niitä kaikkia yhdessä ohjelmakauden lopussa. Eli tällaista yritetään välttää tällä vuosittaisella lähestymistavalla. Haluan sitten tehdä loppujohtopäätökset hyvin nopeasti. Neljä, viisi vuotta siis on nyt kokemusta tarkastustyöstämme neljän viiden vuoden aikana. Jos haluamme oppia tästä kaudesta, niin en, Ennen kaikkea olemme huomanneet, että haluamme tässä, ja tässä haluan kiittää teitä ponnistuksistanne, niin näiden ponnistusten ansiosta virheastetta on saatu merkittävästi alaspäin. Se on merkittävästi alentunut. Se on alen, yli puolet pienempi kuin aiemmin. toivotaan, että tämä linja jatkuu. Ei ole mitään syytä, miksi tämä suunta ei jatkuisi tulevina vuosina. Mutta siltikin meillä on korkea virheaste, ja sanoisin, että korkea virheaste koskee erityisesti aluepolitiikkaa, sosiaalirahastoa, sen vuoksi, että on erityyppisiä maksuja, joita sosiaalirahastossa on. Mutta siitä huolimatta he ovat onnistuneet saamaan virheasteen alas nopeamminkin. Sitten jatkamme myös sitä, että parannamme järjestelmää tulevaisuudessa. Olemme oppineet paljon viimeisen viiden vuoden aikana. Sen varaan voimme rakentaa. Sen varaan rakentamista jatkamme. Myöskin 2015 vuoden loppuun tämän ohjelmakauden osalta, kun viimeiset maksut menevät maksuun. Mutta se, mitä olemme oppineet neljän, viiden vuoden aikana, viime vuoden aikana, niin otetaan myös seuraavalle ohjelmakaudelle, että on vieläkin paremmat puitteet aloittaa seuraava kausi. Rouva puheenjohtaja, ei pitäisi lopettaa ilmaisematta suuret kiitokset tämän valiokunnan jäsenelle siitä tuesta, jota olemme saaneet näiden kaikkien vuosien aikana kun olemme keskustelleet hyvin mutkikkaista ja hankalista ongelmista. Mutta aihe on tärkeä, koska olemme kaikki nähneet, että jossain määrin loppujen lopuksi politiikan uskottavuus kokonaisuudessaan riippuu tästä. Kiitoksia kovin paljon. Thank you, thank you very much, Dirk. Kiitoksia, Dirk. Ehkä kollegat haluavat esittää kysymyksiä tai kommentteja. Niin, sieltä olkaa hyvä. Ja, schön, Herr Anna, für die, ähm... Kiitoksia kollega Aaner tästä kattavasta selonteosta. Minä olen täällä varajäsenenä, mutta näitä asioita käsitellään myöskin muissa valiokunnissa, joissa minä olen vetovastuussa muun muassa budjetin tarkastusvaliokunnassa. Mehän haluamme tietenkin päästä pienempään virhe määrään. Ja me olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, että epäoikeutetut maksut aluerahastosta kyseenalaistavat meidän toimielintemme uskottavuuden, joten meidän täytyy todellakin tehdä hartiavoimin töitä, jotta tätä virhemarginaalia saataisiin pienennettyä entisestään kun katsotaan tilintarkastustuomion tuomioistuimen vuosikertomusta, niin viime vuonna tilintarkastustuomioistuin tarkasteli vuoden 2009 maksuja ja silloin se ilmoitti, että tämä virhemarginaali olisi puolittunut 11 prosenttiin. Ja kun tilintarkastustuomioistuimen selonteon kohtaa tarkastelee yksityiskohtaisemmin, niin selviää, sitä lukemalla selviää, että tilanne ei olekaan niin ruusuinen kuin olisi voinut luulla, joten me haluaisimme, että tässä päästään vielä pidemmälle. Ja kun katson näitä vuoden 2010 lukuja, niin kysyisin teiltä, että onko todellakin mahdollista, että pääsemme tämän 5 prosentin virhemarginaalin allekin jopa. Eli pääsisimme tilintarkastustuomioistuimen värimerkitä käytäntöä noudattaen tälle keltaiselle alueelle tästä punaiselta. Niin ja sitten puhuitte vielä näistä takaisinperintäkysymyksistä. kysymyksistä en tiedä, että toimiiko se järjestelmä laisinkaan. Mutta jos havaitaan virheelliset suorutettuja maksuja ja tähän tehdään korjaus takaisin perinnällä, siten kuten te ilmoititte, niin silloinhan virhe on korjattu. Mutta herää kysymys, että missä määrin tämä korjaus huomioidaan sitten näissä virheluetteloissa? Tarkoittaako tämä sitä, että tätä virhemarginaalia korjataan vai huomioidaanko nämä korjatut virheet jotenkin muuten? Minua kiinnostaisi kyllä tietää tästä, saada tietää tästä enemmän. Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa, että tässä on kaksi vaihtoehtoa, joko vältytään virheiltä tai korjataan virheet mutta korjaus voi onnistua vain ja ainoastaan, mikäli se on kirjattu. Eli se tarkoittaisi sitä, että myöhemmässä vaiheessa pitäisi ö, laatia tällainen tai laskea korjattu virhemarginaali. Ja sitten vielä nämä keskeytykset maksuissa. No, valvontatoimijoina, valvojina tilanne on valvojien ominaisuudessa, tilanne nyt on seuraavanlainen. Me tiedämme, että jos virheitä on ilmaantunut, niin kollegamme ovat ovat keskeyttäneet maksut, mikäli virheet on ilmentynyt, ja se on aiheuttanut sen, että se on johtanut virhemarginaalin jyrkkään pienenemiseen jopa alle kahden prosentin Toimitteko te samalla tavalla ja onko mitä lukua tarjolla kertomassa siitä, kuinka moni maksusuoritus on keskeytetty? Kiitoksia. Kiitoksia niistä, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää teitä tästä kertomuksesta, vuosittaisesta sellaisesta. Tästähän keskustellaan täällä vuosi vuoden perään ja olisi hyvä myöskin tarkastella asiaa siten, että pohtisimme, miten nämä aikaansaadut tulokset ovat käytännön tasolla vaikuttaneet tilanteen kehittymiseen. Minäkin olen tyytyväinen näihin sisällöllisiin tarkastuksiin, joita on tehty, mutta ei tässä kannata turhia iloita, sillä me tiedämme, että tässä, näissäkin luvuissa on olemassa tietynlaista vaihtelua, koska ohjelmat ovat usein monivuotisia ja silloin luvut saattavat muuttua vuodesta toiseen. Jonakin vuonna luvut ovat erinomaiset, mutta välillä taas erittäin huonot, joten ehkäpä ensi kerralla voisimme saada käyttöön vielä enemmän tarkkoja lukuja. Mutta oli miten oli, minäkin olen tyytyväinen jo tähän, mitä meille nyt on tarjottu. Mutta haluaisin kysyä teiltä seuraavasta seikasta. Aina puhutaan yhteisrahoituksesta. Tässä aina keskustellaan jonkun toisen osapuolen kanssa. 50 prosenttia sosiaalirahastosta, 50 prosenttia sieltä ja täältä. Joten meidän tulisi lähestyä asiaa oikeastaan siten, että Myöskin jäsenvaltioillakin on oma vastuunsa. Jäsenvaltiot nimittäin sanovat, että kyllä me olemme valmiita tarttumaan tähän vastuuseen ja Euroopan unioni valvoo tätä toimintaamme, mutta kyllä me olemme kaikista huolimatta valmiita tekemään työtä ja koko muukin tietääkseni on valitellut tästä asiasta, että tämä asia ei ole no, edennyt riittävän nopeasti. Ehkäpä kollega Anner voisi kertoa tästä hiukan enemmän. Ja sitten toinen asia. Tässä asiakirjassa korostetaan siellä täällä sitä, että virheet ja epäsäännönmukaisuudet vaatisivat tiivistettyä tai tehostettua kansallista toimintaa, valvontatoimintaa. Täällä on sanottu, että yksi ohjelma, yksi valvonta, taho. Ilmeisesti siihen ei ole päästy, mutta onkohan nyt näitä sisäisiä valvontatoimia, jopa 14 kappaletta yhteensä olemassa. Mutta onko se nyt niin järkevää, että kansallisella tasolla ensin valvotaan monen otteeseen ja sitten vielä EU-tasolla? Ehkäpä meidän pitäisi yksinkertaista järjestelmää siten, että yksinkertaisten projektin osalta yksinkertaistettaisiin myöskin tätä valvontajärjestelmää. Täällä ja koko muussakin on äänestetty uudesta rahoitusasetuksesta – mutta se ei ole aivan vedenpitävä kaikilta osilta. Te viittasitte rahoituksen innovatiivisiin mahdollisuuksiin, riskinhallintaan, siihen mahdollisuuteen, että voisi saada lainoitusta investointipankin kautta. Uskoakseni komissiokin on sanonut, että näitä välineitä tulisi käyttää kolme neljä kertaa enemmän kuin nykyään. No ehkäpä se voisi toimia, mutta jos ohjelma ei tarjoa tuottoa kolmen neljän vuoden sisällä, niin sitten voi olla, että pankit eivät enää haluakaan lähteä investoimaan tällaisiin projekteihin. Mutta jos valvonta menee käytännössä mahdottomaksi sen oman vaikeutensa takia, niin herääkin kysymys siitä, että pitäisiköhän näitä välineitä tarkistaa. Koska tämähän tilanne johtaa epävarmaan ö, olotilaan. Vielä kerran kiitokset tästä kertomuksesta. Siitä on paljon hyötyä ja haluamme mielellämme tehdä tiivistä yhteistyötä teidän ja teidän kollegoittenne kanssa molemmissa, molemmissa valiokunnissa tätä asiaa jatkossakin käsiteltäessä. Kiitoksia. Kiitos tästä Stavrikakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Aaneria siitä, että hän on tullut tänne tänä aamuna. Ja että hän piti näin mielenkiintoisen esityksen tästä mietinnöstä. Myöskin haluaisin kiittää aluepolitiikan pääosastoa tästä oikea-aikaisesta ja tietorikkaasta virheanalyysistä kohesiopolitiikan alalla. On selvää, että vasta kun tiedämme, missä virheitä on tehty, pystymme niihin puuttumaan ja ehkä pääsemään nollaan, virheiden nolla prosenttiin. Valtaosa ohjelmista on pantu täytäntöön ilman merkittäviä virheitä, ja ehkä meidän pitäisi vähän miettiä uudelleen, miksi loputtomasti joka vuosi keskustellaan virheistä ja säännönvastaisuuksista kohesiopolitiikasta. Budjettivalikunnan jäsenenä haluaisin ottaa esille sen, että usein kokouksissa on hyvin kielteisiä kommentteja koskien kohesiopolitiikkaa. Eli olisi hyvä, jos Aaner ehkä voisi tulla talousarvion valvontavaliokuntaan ja puhdistaa kohesiopolitiikan nimen näiden uusien faktojen valossa. Tärkein asia tässä on tarkastella, miten voidaan varmistaa, että kaikki ohjelmat ovat mahdollisimman luotettavia. Ja on aika selvää, että oikeita toimia on olemassa. Niiden avulla voidaan puuttua näihin menettelyihin, mutta kuitenkin katsoisin, että vaikka meillä olisi kohesiopolitiikassa nolla virheitä, julkiset hankinnat merkitsevät edelleen, että meillä on yli 2 prosentin virheaste. Eli haluaisin kysyä Ainarilta, onko komissio miettinyt sitä, että esitettäisiin ehdotuksia, joiden avulla voitaisiin tehokkaasti puuttua julkisiin hankintoihin liittyviin virheisiin ja jos näitä on, niin millaisia ehdotuksia on sitten tulossa? Kiitoksia sitten Blasak. Eh, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat za prezentaci. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista kiitokseni esitetystä alustuksesta. Ymmärrän, että tälle prosessille on taustansa – Olemme yrittäneet saada aikaan säännöt, tehdä korjauksia, yksinkertaistaa asioita tarjomalla koulutusta henkilökunnalle, joka rahastoja hoitaa. Ja tämän kokemuksen ansiosta virheaste on pudonnut. Minä kuitenkin haluaisin painottaa sen merkitystä, mikä on henkilökunnan koulutuksella se on erityisen tärkeää. Myöskin kun tarkastuksia tehdään ja valvontaa suoritetaan eri tasoilla, niin täytyy olla järjestelmä, jossa valvontaa ja tarkastuksia tulkitaan, viestitään niiden tuloksista – Kaikkien hakijoiden täytyy pystyä oppimaan virheistä ja muidenkin virheistä. Ja sen vuoksi pitäisi olla mahdollisimman paljon avoimuutta. On vielä epävarmuutta siitä, että miten yksityisiä, yksityistä rahoitusta voi olla yhteisrahoitushankkeissa. Siinä täytyy tehdä kovemmin työtä jotta voitaisiin saada aikaan muutoksia, koska raha ei ole tarpeeksi ja yksityistä osarahoitusta tarvitaan. Sen vuoksi kysymykseni on, että onko teillä suunnitteilla suosituksia tästä? Question. En tiedä, onko muita kysymyksiä. Sieltä vielä, olkaa hyvä. Peres. Sí, muchísimas Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä tiedoista, joita vieraamme on meille antanut. Ja tietysti yksi suurimpia huolenaiheita on se, että voidaan vähentää virhetasoa näiden varojen suhteen. Ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että 50 prosenttia on jo tätä lukemaa saatu vähennettyä. Ja oma maani Espanja on yksi niistä maista, jossa virheitä esiintyy runsaasti. Ja minulla on tietoja myöskin autonomisten alueiden viranomaisilta ja keskushallinnolta. Ja haluaisin kysyä, oletteko miettineet sitä, että tämä metodo, jota on käyten, käytetty, onko sitä analysoitu, koska se tuottaa virheitä, hallinnollisia virheitä, joista te puhuitte lievinä ja vakavina virheinä, tai sitten sisältöön liittyviä virheitä, eli näihin menoihin liittyviä virheitä. Eli olisin kiitollinen, jos voisit vähän selvittää vielä näitä kysymyksiä. <laughs> Jos ei ole muita kysymyksiä, niin sitten itse voisin esittää kysymyksen Dirkille. Hyvin paljon te olette ponnistelleet komissiossa parantaakseen jäsenvaltioiden toimintaa näillä alueilla, jotka liittyvät säännönvastaisuuksiin Euroopan politiikan, aluepolitiikan puitteissa. Ja samalla tiedämme, millä tavalla säännöt Euroopan aluepolitiikan täytäntöönpanossa toimivat ja että ne liittyvät hyvin läheisesti hallinnollisiin sääntöihin. Eli vaikka aluepolitiikkaa ja muita asioita parannetaan Euroopan tasolla, jos jäsenvaltioiden järjestelmät ovat myrkylliset tai sairaat, eivätkä pysty välttämään näitä virheitä, niin silloin olisi hyvin hankala edetä ja toivottavasti tulevaisuudessa virheiden määrä laskee edelleen. En nyt tiedä, kuinka optimistisia tässä voidaan olla, mutta kysyisin, uskommeko tai katsommeko, että meillä on näyttöä siitä, että jäsenvaltiot eivät vain korjaa näitä täytäntöönpanoon liittyviä virheitä, vaan että meillä on myöskin aluepolitiikan kehityksiä kehitystä, joka vaikuttaa sääntöjen paranemiseen ja tervehtymiseen. Mehän tiedämme, että tämä politiikka on jatkuvasti tarkastelun alaisena, mutta sitten jokaisessa jäsenvaltiossa näitä valvon, näitä, tätä valvontaa ei välttämättä harjoiteta kovin laajasti. Eli onko meillä vaikutusta myöskin muuhun, vai olemmeko vain luomassa täydellisyyden saareketta? alueella, joka ei ole kovin täydellinen. Eli nyt pyytäisin Dirk, että kommentoit hiukan sitä, mistä täällä on puhuttu. Thank you very much uh, and, and thank you very much for... Paljon kiitoksia. Kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Kollega Kaja pitää paikkansa. Olette oikeassa. Kyllä, Tämä liittyy myöskin politiikkamme uskottavuuteen ja toimielinten imagoon. Ja juuri tästäkin syystä tämä on meille erittäin tärkeä aihealue nyt ja varmasti myös tulevaisuudessa. Kun katson menneisyyteen, niin 2006-2007 ja vuonna 2008 virhemarginaaliarviot tuomioistuimen puolelta olivat vähintään 11-12 prosentin luokkaa. Ja vuonna 2009 ollaan päästy jo kolmeen prosenttiin, joten huomattavasta muutoksesta on puhe. Mutta kuten sanottu, minä lähden siitä olettamuksesta, että vaihteluväli tulee olemaan juuri tämä 3 ja 12 välillä, sillä vuonna 2009 osalta kaikki jäsenvaltiot e- ja varsinkaan ongel, ongelmallisimpien ohjelmien osalta ei ole vielä tarkkoja lukuja käytettävissä, mutta siitä huolimatta meillä pitäisi olla mahdollisuus saada tätä keski arvoa virhemarginaalin osaa laskettua ja nyt pääsenkin siihen, mitä täällä on kysytty kapasiteettiin liittyen. Uskon vakaasti siihen, että jäsenvaltioiden hallinnollinen toimintakyky on keskeisessä asemassa. Pari anekdoottia tässä esimerkinomaisesti. näitä niin sanottuja tavallisia ongelmia tulee aina tuon tuosta esille, varsinkin niissä maissa, joissa kapasiteettia ollaan yleisellä tasolla kehittämässä. Ja minä uskon, että me voisimme toimia siten, että me tukisimme näitä maita näissä ponnisteluissaan. Ja viimeisen ohjelmakauden lopussa ja tämän ohjelmakauden alussa olemme havainneet sellaisen ongelman, että me olemme kylläkin kouluttaneet jäsenvaltiossa kollegoitamme. Ja kun niitä oli sitten tarjolla, niin sitten meille ilmoitettiin, mutta ehkäpä teitä kiinnostaakin tietää, että en työskentelekään enää tämän projektin kimpussa, vaan olenkin siirtynyt yksityisille markkinoille esimerkiksi Price Waterhouse Coopersin leipiin, joten miten voimme taistella tällaista ilmiötä vastaan? Me olemme yrittäneet saada jäsenvaltiot vakuuttuneiksi siitä, että kun he eivät ole itse kyenneet nostamaan asiantuntijoiden palkkaa, niin että he voisivat käyttää rakennerahastojen varoja myöskin muihin kuin tavanomaisiin hallinnollisiin kustannusten kattamistehtäviin. Eli näin asiantuntijat saisivat sellaista palkkaa, joka houkuttelisi heitä pysymään siellä ja hoitamaan niitä tehtäviä, joihin heitä on koulutettu. Toinen esimerkki, johon olen ter- törmännyt itse, on se, että kun pyrimme virtaviivaistamaan ja vähentämään julkisten palveluiden määrää, niin joissakin maissa, joidenkin maiden osalta herää kysymys siitä, että löytyykö niistä ylipäätään riittävästi valvontaviranomaisia. Tämä on siis ihan henkilökohtainen näkemys. Näissä valtioissa virhemarginaali on erittäin suuri, joten herääkin kysymys, että liittyvätkö nämä kaksi asiaa toisiinsa. On tietenkin selvää, että jos miljardeja löytyy kassasta, julkisesta kassasta, niin kyllä silloin tarvitaan myöskin selkeää ja vahvaa hallintokoneistoa näiden varojen oikean, oikean tapaisen käyttöön. Mutta sitten on olemassa ongelmia, jotka eivät liity tähän kapasiteettiin, vaan enemmänkin tällaisiin niin sanotuihin perustuslaillisiin ongelmiin. Esimerkiksi sellaiset maat, joissa kansalliset ja aluepaikallistason toimijat ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa ja taistellaan näistä toimivaltuuksista, niin se saattaa johtaa järjestelmän lamaantumiseen, ainakin meidän kokemustemme perusteella. Ja täällä viitattiin jo Espanjaan, niin saanen korostaa uudemman kerran, että kyse ei ole koko Espanjasta. Espanjasta löytyy jokunen alue, joilta näitä ongelmia löytyy. Ja se taas omalta osaltaan osoittaa, että ei se mikään mahdottomuus ole siis saavuttaa varojen järkevä ja tehokas käyttö. Niin sitten näihin virheisiin liittyen meidän täytyy muistaa kaksi asiaa. Mitä tulee komission toimintaan, niin me toki korja- kirjaamme nämä tehdyt korjaukset. Me toimimme aloitteellisesta, me sitten seuraamme, miten tämä korjaus on tehty. Tilintarkastustuomioistuin taas toimii hiukan toisella tavalla. Tiettynä ajankohtana he tarkastelevat yhtä yksittäistä tapausta ja ilmoittaa, että jokainen käytetty euro saattaa yhtä todennäköisesti joutua valvonnan kohteeksi. Ja vuoden päästä harjoitus päättyy ja sitten alkaa taas uusi menettelytapa samaa menetelmää käyttäen. Ja jos jälkikäteen tehdään korjauksia, niin sitä ei huomioida sen kummemmin. Tänä vuonna Maltalla saattaa löytyä virhe, mutta ensi vuonna Malta ei kuulukaan enää tähän otosjoukkoon. Eli tämä mahdollinen virheen korjaus ei välttämättä näy enää missään eikä vaikuta enää jatkotoimintaan. Kyllähän me toki myöskin ohjelmia ja ohjelmien täytäntöönpanoa keskeytämme. Erityisesti tämän vuoden alusta alkaen olemme tehneet niin, kun saimme vuoden 2010 luvut käyttöömme tuossa kesän korvilla noin 80 aluepoliittisia ohjelmia keskeytettiin, mutta onneksi jäsenvaltiot ja ohjelma vastaavat reagoivat suht nopeasti tähän keskeyttämispäätökseen ja syyskuun lopusta lähtien olemme taas oikeilla jäljillä, eli että nämä keskeytetyt ohjelmat voivat jatkaa toimintansa, koska saavat jatkossa myöskin rahaa. Tämä on tärkeä asia. Mutta mikäli epäilyksen äh, aihetta on, niin silloin keskeytämme maksut. Ja me lähetämme myöskin äh, varoittavan kirjelmän näille viranomaisille ilmoitaaksemme, että me olemme havainneet ongelmia ja jossain tilanteessa meidän tulisi sitten keskeyttää tämä maksu. Ja nämä viranomaiset ovat reagoineet hyvin nopeasti korjataakseen nämä syntyneet virheet. Ja olen Lambert van Nistelroin kanssa aivan täysin samaa mieltä. Jäsenvaltiolla on keskeinen vastuu tässä yhteydessä. Ja voin sanoa, että Useimmat jäsenvaltiot tiedostavat oman vastuunsa ja pyrkivät myöskin toimimaan sen mukaisesti. Tämä on siis hyvä uutinen. Mutta vähän huonompi uutinen on se, että järjestelmä on ikään kuin perversi, sillä yhteisön varojen käyttöähän valvotaan nykyään tarkemmin kuin mitä jäsenvaltiot itse valvovat omia varojen käyttöä, niin tässä on nähtävissä sellainen suuntaus jäsenvaltioissa, että aina kun kyse on ohjelmasta, jos, johon liittyy jonkinlaisia ongelman mahdollisuuksia, niin sitten päätetään, että ei tässä käytetäkään näihin EU-varoja, vaan jäsenvaltion omasta kassasta peräisin olevia varoja. Tämä on tietenkin huono viesti kansallisille veronmaksajille, mutta ehkäpä vastaavanlaista kurinalaisuutta voitaisiin harjoittaa kaikkialla Euroopan unionissa. Pitäähän se toki paikkansa, että meidän täytyy pyrkiä tekemään kaikkeemme päällekkäisen valvonnan välttämiseksi. Ja mitä tulee seuraavaan ohjelmakauteen, niin me toimimme niin, että mikäli kaikki toimii sutjakkaasti, niin silloin valvomme koko ohjelmakauden aikana yhtä ohjelmaa vain yhden kerran. Ja niissä maissa, joissa riskit ovat suuremmat, niin niissä maissa – koska myöskin rahallinen arvo näiden ohjelmien osalta näissä valtioissa on paljon suurempi, niin silloin valvonta toteutetaan kerran vuodessa, ja jos kansallinen valvontaviranomainen hoitaa asian, niin silloin me emme mene enää uudestaan valvomaan, ja päinvastoin. Me voisimme tästä sopia EU-tasolla, mutta tilintarkastustuomioistuin, eu tilintarkastustuomioistuin on aivan täysin riippumaton toimissa, niin kuin sen kuuluukin olla. Mitä tulee kansallisten viranomaisten tarjoamiin tietoihin, niin ne saa, me saamme käyttöön ja meidän tietomme menevät kansallisten viranomaisten käyttöön, jotta kaikki tietävät, mikä on tämänhetkinen tilanne. ja kollega Stavrakis, olette oikeassa sanoessanne, että on olemassa sellainen ongelma, että viime, viimeisten pari-kolmen vuoden aikana ollaan ymmärrettävistä syistä keskitytty vain ainoastaan säännönmukaisuuksiin ja epäsäännönmukaisuuksiin, eikä mihinkään muuhun. Meidän tulisi kuitenkin tarkastella jatkossa tarkastella näitä ohjelman aikaansaamia tuloksia. Ohjelmahan voi toimia erinomaisesti, olla kaikilta osin säännönmukainen, mutta sen työllistämisvaikutukset ovat olleet niin pienet, että saattaa joku kysellä, että mitä hyötyä tästä ohjelmasta on ollut, joten meidän tulisi katsoa myöskin, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu. Aluepoliittisella sektorilla valitettavasti vasta vuosien päästä voimme sanoa, mitä on saatu aikaiseksi, joten me yritämme jatkoa silmällä pitäen kehittää jäsenvaltioiden kanssa sellaisen menettelytavan, joka antaisi meille osviittaa siitä, miten hyvin ohjelma on toiminut ruohonjuuritasolla käytännössä. Ja kun arvioidaan ohjelman arvoa, niin juuri tämä mainitsemani ulottuvuus, sen pitäisi korostua enenevässä määrin. Edustaja Vlasak, kyllä kyllä, yksinkertaistamista voidaan jatkaa ja näin tulemmekin tekemään. Meillä on jo omat ajatuksemme sen suhteen ja kaikki ovat kanssani samaa mieltä siitä, että vaikkakin uusi ehdotus on pöydällä, niin silti voisimme tulevaa ohjelman kautta silmällä pitäen keskustella teidän kanssanne yksinkertaistamisen jatkamiseksi, mutta Onnekseni voin sanoa jo nyt, että käytännön yksinkertaistamistoimenpiteitä on jo toteutettu ja ne näkyvät sitten seuraavalla ohjelmakaudella. Ja ensi kautta silmällä pitäen, sikäli kun muistan oikein, niin seuraavalla kaudella, mitä tulee tähän kansalliseen yhteisrahoitusosuuteen, niin sen suhteen varoja voidaan käyttää myöskin muista lähteistä kuin pelkästään mm, julkisesta kassasta. No, minusta tuntuu siltä, että nyt olemme ihan oikeilla jäljillä. Paljon on tehty kaikilla rintamilla tilanteen korjaamiseksi. Ja olen vakuuttunut, että voimme pienentää virhemarginaalia entisestään. Ja mitä enemmän tämä virhemarginaalin laskuprojekti on kaikkien tiedossa, niin sitä enemmän me voimme keskittyä myöskin muihin kysymyksiin, kuten tähän kapasiteetin vahvistamiseen. Joten minä toivon, että ensi kerralla, kun olen täällä vieraana, niin voisin silloin kertoa enemmänkin tästä osa-alueesta, mutta tänään oli tarkoituksena kertoa teille tämänhetkisestä tilanteesta, eli miten tämä säännönmukaisuusasia on hoidettu. Vielä kerran osoittamastanne tuesta ja yhteistyöhalukkuudestanne. Kiitoksia. One more phrase. Kiitoksia. Ihan yksi virke vielä meiltä. Kun te parannatte tätä kirjanpitokapasiteettia ja keskitymme menemään tuloksiin, niin toivottavasti jos jonain päivänä olemme tilanteessa, jossa keskustelu tarkastuslausumasta ja vastuuvapaudesta käydään samaan aikaan kuin keskustelu näistä tuloksista ja menestyksestä, ja sitten voidaan saada politiikasta tasapainoinen näkemä, näkymä, eikä pelkästään tästä virhetasosta, joka nyt on hallinnut tätä keskustelua. Eli luotamme siihen, että komissio hoitaa nämä asiat samanaikaisesti. Eli kiitoksia. Päätämme aamukokouksen tähän. Tapaamme uudelleen kello 15. Silloin mukana ovat komission jäsen Paan, puheenjohtajavaltio ja kansalliset parlamentit ja keskustelemme tulevaisuuden sääntelypuitteista. Kiitos.